going to London tomorrow morning, so I will, will no, not be there. Will you be here for the vote? No. I'm sorry, I have a... uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, welcome to... Tervetuloa tänne valiokuntamme kokoukseen. Haluaisin muistuttaa täällä avustajia siitä, että tämä esityslista on vain suuntaa antava joskus Siirrymme sitä nopeammin läpi. Ja komissaari Steiler on kysynyt, voitaisiinko kohtien 90 paikkaa vaihtaa. Satalat esittelemme täytyy lähtemään aiemmin tänään. Joten pyritään menemään tämä esitysestä läpi aina 15 minuuttia etuajassa. Eli varoittakaa kaikkia, että tässä saatetaan mennä nopeammin eteenpäin. Huomenna sitten kun on käyty äänestystä, kysymyksistämme, niin ryhdymme sitten neuvoston kanssa ensimmäisen käsittelyn neuvotoihin ja ne ovat minun kommenttini tästä esityslistasta. Voidaanko hyväksyä esityslistan näiden kommentein? Ja sanomme, että tässä mennään nyt nopeasti eteenpäin ja 9 ja 10 sitten vaihtavat paikkaansa. Ensinnäkin muistutan siitä, että puhetaan ilmoituksessa, että kokous välitetään internettiin. Kaikki asiakirjat ovat saatavissa e-meeting-sovelluksessa. Ja kolme ja puolen vuoden työn rupeaman jälkeen Julia Ferger on siirtynyt varapääsihteerin toimistoon. Oli ilahduttavaa nähdä sinut siellä puheenjohtajakokouksessa. Hienoa, että meillä oli siellä yksi lisää, niin siitä on paljon hyötyä. Kiitoksia kaikista tehdystä työstä, varsinkin julkisten hankintojen parissa. Ilahduttavaa, että jäätte Euroopan parlamenttiin, jos näistä asioista vielä herää kysymyksiä. Elena Mainardi on, on äitiyslomalla ja hänet korvaa Pablo Sanz. Pablo, oletko täällä? Nousepas ylös, sano hei. Siellä Pablo siis. Kiitoksia. Ja sitten valtuuskunnan lähettäminen Latviaan. Olemme saaneet kertomuksen siitä. Se on saatavilla 26.3. jälkeen. Se on nyt saatavilla englanniksi muilla kielillä sitten. Muutama muu kohta tuolta valiokunnan puheenjohtajan kokouksesta. Kaksi mielenkiintoista kohtaa. Yksi koski asiakirjaa, joka esiteltiin trilogeista 26 suositusta sen suhteen, miten trilogit pitäisi hoitaa. Useat valiokuntien puheenjohtajat mukaan lukien minä olimme sitä mieltä, että pitäisi varmistautua siitä, että trilogit säilytetään, että niissä on joustavuutta. Ja joskus niihin menee enemmän aikaa, joskus taas odotellaan lisätietoa ja tietysti meistä olisi huolestuttavaa, jos menettäisimme tuon joustavuuden. Tietysti on myös tärkeää, että jäsenillä on aikaa ja kyky tiedottaa näistä asioista muille sidosryhmille, myös trilogien välissä. Esitettiin myös ehdotus siitä, että meidän tulisi tuottaa näitä trilogipapereita myös muussa formaatissa kuin tällaisessa nelisarakkeisessa asiakirjassa. Minun mielestäni se on kuitenkin ollut tämä yksityiskohtainen kuvaus. Nyt on pyydetty jotain ihan muuta. Meillä oli myös Timmermansin kanssa hyvä ajatusten vaihto paremmasta sääntelystä ja puheenjohtajakokouksessa kiertää asiakirja, joka on puhemieheltä ja peräisin, joka koskee parempaa säätelyä. Mutta minusta on tärkeää, että valiokunnat kertovat kokemuksia, että niitä kuullaan. Ei pelkästään niin, että tässä on kyseessä joku puheenjohtajakokouksen keskustelu, eli Timmermans on erityisen kiinnostunut siitä, millä tavalla paremmin teemme vaikutusanalyysejä muutoksista, joita on tehty lainsäädäntöehdotuksen ajan. Ja muistutin häntä siitä, että yhdessä vaiheessa tämä valiokunta itse asiassa teki vaikutusanalyysiä yhden trilogin välissä, ennen lopullista trilogiaa. Tietysti mm, kyseessä oli asia, hän oli kovin kiinnostunut ja ehkäpä uuden vaikutusanalyysin tekeminen ennen lopullista käden puristusta sitten voisi olla hyvä ajatus. Eli voidaan näin paremmin pohtia eri näkemysten joko neuvoston tai parlamentin välisiä eroja. Keskustelemme asiasta lisäkoordinaattorinen kanssa ja keskustelemme myös siitä, millä tavalla olemme mukana tässä parempi säätelykeskustelussa ylipäätään. Nämä olivat siis lyhyet puheenjohtajatiedotukset. Voimmeko hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirjan tai, ja kohta neljä on päivitys pakettimatka kysymykseen. Carlos esittelee sen meille. Kiitoksia paljon. Rouva Lange ei voi olla paikalla, joten hän pyysi, että minä kerron teille, missä mennään. Jotta asiassa päästäisiin eteenpäin, esitettiin neuvostoiltakin rakentavia kompromissiehdotuksia. Kompromissipaketti, joka liittyy eri määritelmiin, on samantyyppinen pakettimatkojen osalta ja pake- järjestettyjen matkojen osalta mukaan luettuna vararekotapaukset, niihin olemme kiittäneet huomiota. Nämä klikkauksen kautta varatut matkat ja esimerkiksi nimitiedot ja muut, jotka portaalin kautta toimitetaan, ovat sellaisia, että puukkaamisen yhteydessä kuluttaja tuskin pystyy päättämään, valitseeko hän pakettimatkan vai vaikka vähän vähäisemmän palvelun. Siksi sellaiset ostotapahtumat, joissa kuluttaja voidaan suojata asianmukaisella tavalla, täytyy ottaa huomioon asiassa. Esittelevaroiset ovat voimakkaasti kuluttajansuojan kannat. Toinen avainkohta neuvotteluissa oli se, että liikematkalaiset otetaan huomioon, kun päätetään soveltamisalaa. Komission kanssa päätettiin, että ne liikematkalaiset jätetään pois soittamisalasta, jotka jolla on tällainen puitesopimus, jotka puitesopimuksen mukana kriteerit ovat helposti löydettävissä, ja tämä luo oikeudesta varmuutta. Puitesopimukset eivät ole kuitenkaan yleisiä käytänteitä kaikissa jäsenvaltioissa, siksi neuvosto haluaa laajentaa poikkeusta koskemaan kaikkia matkustajia, jotka matkustavat liikematkatarkoituksessa. Pelkäämme pahoin, että tällainen lisäys johtaa siihen, että väärinkäytöksiä syntyy. Lisäksi järjestelmä, joka kattaa matkustajien oikeudet, puuttuu. Neuvosto valitettavasti on tässä erittäin joustamaton. Esittelijä haluaa tehdä täysin selväksi, että sopimus voi syntyä ennen toukokuun loppua vain ainoastaan, mikä neuvosto on halukas uuden avaamaan keskustelun ja on valmis liikahtamaan parlamentin suuntaan. PK-yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä esittelijän kannalta. Pienet hotellit ja pienet matkatoimistot eivät saa saada kontolle liikaa taakkaa. Eli mikäli ensin varataan matkaa ja sitten muita palveluita, niin näitä ei pidä pitää silloin pakettina. Miten paketti syntyy, mikäli vasta myöhemmässä vaiheessa varataan nämä muut palvelut? Tässä yhteydessä täytyy varmistaa, että ei käy niin, että pienet hotellit eivät voi enää tarjota palveluitaan ja sitten saat joutua varikkoon. Rouva Colin Langin on vakuuton siitä, että ratkaisu kyllä löytyy. Luottavainen tämän suhteen ja että neuvoston kanssa sopimukseen päästään niin, että Latvian puheenjohtajakaudella tämä asia voidaan viedä neuvoston kokoukseen toukokuun lopulla. On kuitenkin tarpeellista neuvottelujen yhteydessä se, että neuvosto todellakin tekee jotakin myönnytyksiä. Thank you, that's very clear Kiitoksia. Sehän oli hyvin selkeä selvennys siitä, mitä tapahtui, ja olemme kovasti edistyneet näissä asioissa. Ja toivottavasti olemme, me pääsemme tilanteessa, neuvosto sitten voi katsoa näitä puitesopimuksia, joita kaikissa se valtiossa ei ole, jos jotain, olisiko jotain samankaltaista, jota voitaisiin hyödyntää. Paljon edistystä on saatu aikaiseksi parlamentin puolella. Parlamentti on tehnyt valtavasti työtä. Kiitoksia myös kaikille. Onko muita kommentteja tästä? Sitten seuraavaksi mennään Equal-järjestelmään, josta äänestään huomenna. Olga vaan haluatteko käyttää puheenvuoron? Takže poprosím, abyste si dali sluchátka. Děkuji Děkuji za slovo. Olen pahoillani, mutta puhun tsekin kieltä. Kiitoksia puheenvuorosta. Aivan ensin olen oikein iloinen, että voin kertoa siitä, että toinen maaliskuuta neuvosto hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa koskien tätä asetusta, jonka kautta otetaan käyttöön ajoneuvon asennettava e-call-järjestelmä, jolla käytetään 112 numeroa neuvosto ottaa tässä parlamentin kannan ja siinä otetaan sanamuoto, josta sovittiin kolmessa trilogessa kahdeksassa lokakuuta 1. joulukuuta. 4. joulukuuta viime vuonna päästiin kompromissisopimuksen parlamentin ja neuvoston välillä ja se hyväksyttiin täällä äänestyksessä. Ja kaksi viikkoa sitten Tähän ottivat kantaa myönteisesti jäsenvaltiot. Ne olivat myönteisiä tähän asiaan, joten voidaan parlamentissa nyt ongelmitta siirtyä toiseen käsittelyyn. Haluaisin nopeasti muistuttaa teitä siitä, että tämä asetus on osa ehdotuspakettia, joilla taataan kaikille Eurooppaan e-call-järjestelmän käyttöönottoa käyttäen numero 112. Näin, että ilmaisesti kaikki käyttäjät voivat hyödyntää tätä hätänumeroa riippumatta siitä, minkä tyyppistä autoa käytetään, niin missä maassa ollaan. Tekstin mukaan uudet ajoneuvot, työpät ja kevyet hyötyajoneuvot 31.3.2018 alkaen tuotetaan niin, että niissä on tämä järjestelmä, jonka kautta automaattisesti otetaan yhteyttä numeron 112 ja noudatetaan täysin yksityisen suojaa, huomenna äänestyksessä pyydänkin, että äänestäisitte tämän ehdotuksen puolesta ilman tarkistuksia. Tekstissä on meidän valiokuntamme kaikki prioriteetit mukana ja sillä taataan myös se, mitä matka, liikennevalikunta ja vapauksien, kansainvapauksien valiokunta ovat pyytäneet. Todella toivon, että voimme äänestää tämän läpi myös täysistunnossa. e järjestelmä voisi näin tulla käyttöön ja voitaisiin taata turvallisuus ja, ja välttää kuoleman onnettomuuksia maantieliikenteessä Euroopassa. Vielä kerran haluaisin kiittää erityisesti Italian puheenjohtajavaltiota, komissiota ja koko Euroopan parlamentin neuvottelutiimiä erittäin rakentavasta ja tehokkaasta yhteistyötä. Kiitoksia. Vanessa Polillo from the President. Ja sitten puheenjohtajavaltion edustaja Polillo. Haluaa kertoa meidän neuvoston kannasta. Grazie Presidente e buongiorno a tutti. Kiitoksia. Sono particolarmente felice. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo olla täällä käsittelemässä tätä IK-järjestelmän neuvoston kantaa. Tämä on erittäin tärkeää lainsäädäntöä ja merkitsee suurta askelta eteenpäin, kun pyritään vähentämään maantien onnettomuuksissa Euroopassa, sillä vähennetään loukkaantumisen vakavuutta ja, ja vähennetään muutenkin vaikutuksia ja helpotetaan pelastusyksiköiden työskentelyä. Tämä lainsäädäntö osoittaa erittäin selkeästi tavalla, jonka kaikki kansalaiset voivat ymmärtää sen arvon, mitä Euroopan unioni voi kansalaisille tuoda. Joskus tiedotusvälineissä ei meille anneta ansaitsemaamme huomiota ja hyvin usein keskimääräinen eurooppalainen kansalainen ei tiedä, millaisia ponnisteluja täällä tehdään kansalaisten elämän parantamiseksi, mutta tässä tapauksessa kun tämä järjestelmä tulee käyttöön ajoneuvoihin ja kun, kun yhä useammat ajoneuvot ovat näin varustettuja, niin kyllä tämä viesti tulee hyvin selväksi kansalaisille. Haluaisin korostaa, että sopimus tästä asetuksesta korostaa sitä hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä, jota yhteispäätösmenettelyn aikana on tehty. Tässä on hyvin ymmärretty toisten kantoja ja huolenaiheita. Ja molemmilla osapuolilla on ollut sama tavoite. Toisin sanoen tarkoituksena on suojella ihmishenkiä niin että lainsäädäntömenettely saataisiin mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Minulla on ollut suuri kun etuoikeus osallistua tähän menettelyyn ja niin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. IMCO-valiokunnan jäseniä ja puheenjohtaja haluaisin myös kiittää. Haluaisin kiittää myös Euroopan komissiota sopimuksen pääsyn helpottamisesta. Ja haluaisin kiittää sitä myös nopeasta trilogien järjestämisestä. Kiitoksia kaikille. Thank you. And would the commission like to say anything? Kiitoksia. Haluaako komissio sanoa jotain? The commission welcomes. Kiitoksia. Komissio kannattaa tätä poliittista sopimusta, joka on päässyt, saatu aikaiseksi trilogissa. Kompromissiteksti on hyvä ja voimme tukea sitä. Meidän täytyy tunnustaa myös, että Euroopan parlamentti on vienyt eteenpäin e-call-järjestelmää ja juuri tämän sitoumuksen vuoksi tällaisesta eurooppalaisesta järjestelmästä on tulossa todellisuutta. Haluamme kiittää teitä sitoumuksesta ja työstä, jota erityisesti Sehnalova on työstänyt. And would any of the shadow... Kiitoksia. Haluaako joku varjoista käyttää puheenvuoron? Carlos. Mm, Kertomaan kun Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää rouvaa Sinaluvaa hänen tekemästään erinomaisesta työstä. Niinkin haluan kiittää puheenjohtajamaita, erityisestikin Italiaa puheenjohtajamaana ja myöskin komissiota näiden tahojen tekemästä ponnistelusta, jotta asia on saatu helpommin hoidettua. Mikäli koskaan on ollut hyviä esimerkkejä yhteispäätösmenettelyn toimimisesta ja erinomaisesta ilmapiiristä sen yhteydessä, ja mikäli koskaan ollut vastavuorosta ymmärtämystä ja oikeaa kunnianhimoa, jotta hyvän ratkaisun päästä, niin juuri tämä asia on ollut hyvä esimerkki tästä. IKOL-järjestelmä pelastaa ihmishenkiä. Usein ihmiset sanovat, että Eurooppa ei tarvita enempää, mutta saman, samanaikaisesti kuitenkin voidaan todeta, että IKOL-järjestelmä ja tyyppihyväksyntä, joka liittyy näihin laitteistoihin, on aivan loistava esimerkki siitä, kuinka lisää Eurooppaa voi, Euroopan yhteistyön syventäminen voi myötä vaikuttaa tärkeään asiaan, kuten pyrkimykseen vähentää tieliikennekuolemia. Onnettomuuksien olet saat nopeammin palveluita ja apua onnettomuuden jälkeen. Mietintö heijastelee aikaan saatua kompromissia parlamentti, komissio ja neuvosto voivat olla ylpeitä siitä, että asetettuihin tavoitteisiin on päästy, etenkin kun tarkastellaan työtur- tieliikenneturvallisuuskysymyksiä. Se, että ikol järjestelmässä tehtäisiin pakollinen ja käytettäisiin eurooppalaista hätänumeroa 112 maaliskuus, maaliskuun 2018 mennessä, ihan taatusti tulee muuttamaan koko väestönsuojelu ja tieliikenneturvallisuus toimintaympäristö. Olga Senalova on jo aivan oikein painottanut joitakin seikkoja, joista haluaisin mainita muutaman. Me tarvitsemme autoihin tällaisen järjestelmän. Meillä on myöskin tiukka tietosuoja. Tietoja ei saa käyttää mihinkään muun tarkoitukseen kuin hätätapauksessa, eikä tietoja saa vaihtaa yksityisten järjestelmien kesken. Joten Mikäli ikinä tarvitaan hyviä esimerkkejä, niin tämä on juuri sellainen. Okay, and we will be voting in... No niin, ja tästä äänestetään sitten täysistunnossa 28.4. Kiitokset kaikille. Right, we're going to move straight on. No niin, ja sitten suoraan eteenpäin. Mahtavaa, kiitoksia. Niin, siis suoraan eteenpäin köysiratalaitteistoihin. Antonio Lopez esittelijänä. Katson tällä salissa ympärilleni ja tiesinhän minä sen, että ei hän tullut tänne, koska hänen sijallaan onkin tuossa sunnessa onko tämä oikein? He is not really Kiitoksia. Oikeastaan en häntä tässä korvaa, koska en voi oikein korvata häntä, mutta hän on lähettänyt teille kirjeen, jonka aion nyt lukea hänen nimissään. Hän on viime hetkellä huomasi, ettei hän pääsekään paikalle, joten viime hetkellä hän todella ilmoitti tämän. Muutama minuutti sitten sain tämän tekstin, joka kuuluu näin. Herra Lopet Isturis on todella pahoillaan siitä, että hän ei pääse tänään paikalle. Minun pyydettiin kertomaan valiokuntaa seuraavista asioista, jotka koskevat näitä kompromissitarkistuksia. Mietintöön tuli 141 tarkistusta Euroopan komission ehdotukseen. Ja sitten kun IMK-valiokunnan jäseniltä tuli vielä 140 muuta, köysirata-laiteasia on hyvin tekninen ja erikoistunut, joten tämä on hyvin tekninen mietintökin. Luonnollisesti kollegani Antonio järjesti useita kokouksia kaikkien niiden kollegoiden kanssa, jotka olivat tehneet tarkistuksia ja kunnolla perustellut ja teknisesti asialliset tarkistukset hyväksyttiin. Ainoastaan muutama tarkistus jäi hyväksymättä, koska ne eivät vastanneet uuden lainsäädännön yhdenmukaistamisen tavoitetta ja siksi niitä ei esittelijä voinut tukea. Täällä on vain yksi kompromissitarkistus, josta neuvoteltiin Philippe Jouvinin ja Michel Dantanin kanssa koskien köysi, köysiratalaitteistojen jarrutusjärjestelmiä. Tarkoituksena on mahdollista se, että erityyppiset teknologiat ja että markkinoilla on olemassa erilaisia jarrujärjestelmiä Esittelijä ja kollegat ehdottivat tekstiä, jossa noudatetaan täysin teknisen neutraaliuden periaatetta ja varmistetaan yhdenmukaiset kilpailuolosuhteet kaikille toimijoille riippumatta siitä, mitä teknologiaa käytetään. Minulla on täällä myös kompromissitarkistuksen teksti, minun pitäisi lukea se teille. Köysirata lait raiteissa pitäisi olla kaksi tai useampia jarrustusjärjestelmiä, ja jokainen niistä pystyisi pysäyttämään köysilautaraitalaitteen. Nämä järjestelmät on koordinoitu niin, että ne automaattisesti korvaavat aikaisemmin aktiivisena toiminnan järjestelmä silloin, kun se epäonnistuu. Järjestelmien pitäisi toimia mahdollisimman lähellä veto vaijeria ja siellä yksi tai useampi pylpyrä mukana. Näitä säännöksiä ei sovelleta tietyn tyyppisen hissin. Tämä on todella, todella hyvin teknistä. Lopuksi Antoni Lopesa halusi todeta, että hän on tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä kaikkien kollegoiden kanssa, jotka ovat osallistuneet mietinnön laatimiseen. Se hyväksytään huomenna konsensushengessä tässä valiokunnassa.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 kollega vielä halusi käyttää erittäin hyvästä yhteistyöstä ja pyytää tukea mietinnälle. Siinä kaikki, kiitoksia. Thank you, Rosa, for representing him. We all know that... Kiitoksia, Rosa, että edustit häntä. Joskus me saamme tällaisia ihan viime hetken kokouksia. On the way, so please, uh, I ask no. again in... No Hän oli kyllä matkalla. Hän on valmistelussa kokouksessa. Hän kyllä tulee vielä. No web. Niin, kiitoksia tästä kaikesta ja kiitoksia siitä, että olette olleet mukana tässä työssä. Hän on tehnyt hyvin läheistä yhteistyötä myös muiden kollegoiden kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa. Muut varjot, jotka ovat paikalla. Lucy Anderson seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia EPP-kollegoille, mukaan lukee Roosa tästä mietinnöstä. Ja Antonio on tehnyt aivan erinomaista työtä tässä taustalla. Vaikka kyseessä on kovin tekninen mietintö, niin se, sillä on paljon vaikutuksia muilla IMKON työn alueilla. Ylipäätään tuoteturvallisuus yleisesti ottaen on tässä suhteessa oleellista ja myöskin kuljetuspuolella. Ja vaikka se on tekninen, sanoisin, että turvallisuus on tässä suhteessa erittäin tärkeä kysymys, varsinkin kun kaikkien onnettomuuksien seuraukset voivat olla erittäin vakavia. Tiedämme, että näin on tapahtunut ennenkin. Olemme tehneet läheistä yhteistyötä tässä suhteessa tämän asetuksen parissa ja pyrimme kohti erittäin tärkeää uutta asetusta tulevaisuudessa. Olemme myös olleet samaa mieltä useimmista näistä lähtökohdista, kun katsotaan tarkistuksia. Olemme tukeneet kompromissitarkistusta ja olemme kuulleet paljon erilaisia eh, näkemyksiä. Kompromissi on niistä hyvä lopputulos. Sovimme suurimmasta osasta tarkistuksista. Minusta on tärkeää, vaikka kyseessä onkin harmonisointikysymys, niin minusta on tärkeää, että olemme katsoneet näitä tuoteturvallisuuskysymyksiä yleisesti ottaen ja markkinavalvontaa myöskin. Siis tästä syystä emme ole vielä käsitelleet täysin tätä varovaisuusperiaatetta, enkä emmekä näitä sanktioita. Mutta olen johtunut siitä, että pääsimme sellaiseen tulokseen, jossa olemme. Se on hyvä lähtökohta asioiden viemiselle eteenpäin trilogeissa, joten kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja, kiitoksia. Täällä ECR-puolelta ei ole paikka. Onko täällä joku paikalla ECRstä, joka haluaa käyttää puheenvuoron? We didn't table any Ihan lyhyesti, emme tehdä tarkistuksia tähän asiakirjaan, mutta tuomme laajalti esittelijän omaksumaa linjausta ja kompromissitarkistuksia. Ja sitten tuomme tätä mietintöä. Meillä on muutamia ongelmia joidenkin tarkistusten suhteen. Ne saattavat aiheuttaa liian paljon taakkaa köysärätalaitteistojen käyttäjille, mutta palvelun tarjoajille, mutta muuten on erittäin tyytyväisiä. We are also very happy. Mekin olemme oikein tyytyväisiä, jos tämä viesti voisi välittää esittelijälle. Ja me tuemme myöskin tätä kompromissitarkistusta, joka jarru eh, laitteistoista on esitetty jarrujärjestelmistä. Ihan alusta lähtien olemme hyväksyneet tämän päätelmän ja toivomme, että tämän kaltaisesta yhteistyöstä muodostuu ihan standardi tässä valiokunnassa. Kompromissitarkistuksen lisäksi yleisesti ottaen esittelee mielestäni on äh, äänestysehdotuksissaan oikeilla linjoilla. Ja vaikka äänestysluettelo on aika pitkä, niin toivon, että se voidaan hyväksyä nopeasti ja toivon, että trilogit voidaan aloittaa ja viedä päätökseen nopeassa tahdissa. Kiitoksia. Puheenjohtaja, jos haluatte nopean äänestyksen huomenna, jos tässä on sellaisia asioita, joita voidaan käsitellä esimerkiksi yhtenä ryhmänä, niin ehkäpä ryhmät voisivat sen ympärillä kokoontua. Olisi hyvä tietysti hoitaa asiat näin. Pascal Durand, vihreistä. Merci Vicky. Kiitos Vicky, aivan lyhyesti. Saavuin vähän myöhässä, pahoittelen sitä. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää hänen erittäin hyvästä työstä. Emme tehneet tarkistuksia, joten en tästä sen pidempään. Tuemme kompromissia, se on hyvä kompromissi. Eikä se ketään vahingoita. Todella toivon, että tällainen kompromissihenki jatkuu, vaikka jossakin muissa asioissa sen saavuttaminen voi olla vähän vaikeampia, mutta vihreälle ryhmälle tässä ei ole mitään ongelmaa. Thank you. Just one comment from me. It is very... Puheenjohtaja, ihan kommentti vain minulta. Tämä on kyseessä kovin tekninen asia, mutta Kyllä, miljoonat ihmiset käyttävät köysiratoja vuosittain ja heidän turvallisuutensa on tärkeää. Tiedän, että tässä on pyritty saada äh, aikaan tasapainoinen tilanne. Tietysti on monia tällaisia erilaisia lainsäädäntöjä, jotka kattavat näitä asioita, mutta kiitokset kovasti esittelijälle. Juuri nimenomaan sen takia, että tässä on tekninen, se ei se kuitenkaan merkitse sitä, etteikö se olisi myöskään erittäin tärkeä. Haluaisin vielä vahvistaa tätä. Rosa vielä. Ehkä voin sanoa sanan sen omastakin puolestani. Monet ihmiset pelkäävät, että tässä otetaan käyttöön uusia säännöksiä, jotka monimutkaistavat niiden elämää, jotka operoivat tai omistavat köysiratalaitteistoja. Käytännön pragmaattinen lähestymistapa on asia, joka ei monimutkaista elämää, vaan helpottaa asioita. Loppujen lopuksi vietiin avaa markkinoita niille, jotka valmistavat näitä laitteita ja myyvät niitä, eikä tämä monimutkaista niidenkään elämää, jotka operoivat näitä laitteistoja. Tämä täytyy tiedo, antaa tiedoksi kaikille. Kaikille kiitokset myöskin yhteistyöstä mietinnön työstämisen yhteydessä, koska tässä on ollut hyvinkin pragmaattinen ja käytännönläheinen ratkaisu. Did the commission have any points, Mr. Guerra, or you? Onko komissiolla vielä jotain sanottua? Would you like to give some points? Thank you. Uh, so, in general, uh, we support the proposals that... Niin, yleisesti ottaen hyväksymme tämän esittelijän ehdotuksen. Tuemme myös kompromissit tarkistuksia. The, the message of the rapporteur, this is uh, to incorporate a new niin tässä todella otettiin uusi tekninen ratkaisu, joka vasta hiljattain on tullut kaikkien tietoisuuteen. Kuitenkin päätimme tehdäksemme nämä tarkistukset. Meillä on ongelma sen kanssa, että otettaisiin mukaan tämä varovaisuusperiaate tämän tyyppiseen lainsäädäntöön, koska kyseessähän on täydellinen yhteensovittamislainsäädäntö, harmonisointilainsäädäntö ja kaikki turvallisuus näkökohdat ovat täysin katottu lainsäädännöllä tämän tyyppiselle asetukselle. Ja näin mennään varovaisuusperiaatteen perinteinen yläpuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että turvallisuussäännöksellä katsotaan kaikki sään, turvallisuussääntely ja mikäli jotakin tieteellistä tietoa pyytää, niin asetus antaa viranomaisille mahdollisuuden vetää markkinoilta pois tuotteita, joita ei pidetä turvallisina, vaikka ne vaikuttavat siltä, että ne täyttäisivät asetuksen säädökset. Joten kaikki turvallisuusnäkökohdat on asetuksen täysin kat- kattamia, joten varovaisuusperiaatetta ei tässä yhteydessä olisi otettava mukaan. Kiitoksia. We don't normally take another round of discussions. Tavallisesti enää nyt ei käytä mitään uutta keskusteluvaihetta tässä vaiheessa, mutta jos teillä on sellaisia asioita, joita haluatte komission kanssa käsitellä, niin tietysti voitte siihen puuttua välittömästi edustaja Anderson. We don't normally take a second round. But... Tavallisesti siis toista kierrosta ei käydä, mutta jos haluatte vielä nyt tällaisen puheenvuoron esittää, niin lyhyesti sitten. I, I do. Kiitos komissiolle. Minä arvostan kyllä teidän kantanne, mutta kaikella kunnioituksella te ette löytä, äh, te vertailette puuroja velleihin. Harmonisointitoimet ja kaikki mahdolliset aspektit on otettu huomioon ja kaikki on mahdollistettu, mutta tämä ei tarkoita sit samaa kuin juridiselta kannalta katsottuna. Totesin vain, että tässä on kyllä päällimmäisenä oikeudellinen periaate, joka kattaa kaiken tämän, tämän kaiken yläpuolelle ja ohitse, joten en ymmärrä tätä argumenttia, arvostan sen kovasti, mikäli voisin keskustella teidän kanssanne tästä kaaren kesken, koska ei tässä ole mitään ristiriitaa. Tässä voidaan noudattaa varmaan varovaisuusperiaatetta ja kuitenkin voidaan täysimittaisesti harmonisoida. Kiitoksia tästä selvennyksestä. Nyt tässä ollaan vähän etuajassa, se on tietysti hyvä, koska tässä edustaja Steiler äh, haluaa nimenomaan sitä. Ehkä voitte käydä tuon keskustelun sitten suoraan komission kanssa, kun komissio nyt on täällä, niin voidaan siirtyä suoraan seuraavaan kohtaan. Kiitoksia. Seuraava kohta esityslistalla on lausunto, jota täällä kirjoitellaan, joka koskee eurooppalaista energiaturvallisuusstrategiaa. Liberaalien Manova on esittelijänä, hän ei tänään ole paikalla. Kaja Kallas on paikalla sen sijaan, kiitoksia. Päävaliokuntana on teollisuusvaliokunta. 82 tarkistusta esitetään ja käymme keskustelun vain näistä kompromissitarkistuksista. Muut varjoesittelijät eivät vielä ole tänne tulleet, jotkut ovat paikalla. Erinomaista voidaan mennä eteenpäin. Kiitoksia, edustaja Kallas. Eh, so, uh, Mrs. Kiitoksia. Rova Huismenova pyysi, että käsittelen tämän asian hänen puolestaan, koska hän ei voi tulla tänään paikalle. Kun huolisesti tarkastaisi kaikkia tarkistuksia, jotka on jätetty, ja kun otetaan huomioon imkovaliokunnan toimivalta, uskon, että olemme onnistuneet laatimaan lausunnon, joka edistää vastavuorosta yhteistyötä. Ehdotus, joka on edessänne, heijastelee suurta osaa tarkistuksia, jotka liittyvät Inkan toimivaltaan, mukaan tarkistukset, jotka täydentävät tätä lausuntoa, tekevät sitä vahvemman, laajemman ja monisärväisemmän. Tehty ehdotus pitää sisällään viisi kompromissitarkastusta. Ensimmäinen niistä liittyy lähinnä tarpeeseen puuttua energiamarkkinoiden sirpaloitumiseen ja tässä painetaan sitä, että on tarpeellista tehokkaammin pistää täytäntöön kolmas energiapaketti ja sen vaatimukset ja täytyy olla valmis tai täytyy varautua energian toimitusten katkoksiin tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Toinen kompromissitarkistus liittyy myönteisiin vaikutuksiin, joita on saatu markkinoiden tyhjentämisestä. Energian hinnat ovat laskeneet, että esimerkiksi kolmas kompromissitarkistus painottaa sitä, kuinka energian tehokkuus että Euroopan tasolla tarpeelliset, jos käytetään hyväksi komission ehdotusta, joka liittyy EUn strategisten investointipakettia. Mitä tulee ICT- ja energiajärjestelmiin ja yleisön tietoisuuteen energiantehokkuudesta, tätäkin pitää edistää. Sitten seuraavat kompromissitarkistus liittyy uusiutuviin energialähteisiin ympäristö- ja talousvaikutuksiin, joita liittyy uusiutuvien energialähteisiin ja energian tarpeen tyydyttämiseen. Ja viimeinen näin tarkistus liittyy yhteen liittyminen energian saantivarmuuden parantamiseen. Hän uskoo, että energian saantivarmuus, kaikki ne teidän tarkistuksineen, jotka vain rikastuvat tekstiä ovat hyödyllinen teksti jolla valiokuntamme voi voimakkaasti ottaa kantaa ITREn mietintöön. Haluan kiittää kaikkia kollegoita ja henkilökuntaa erittäin hyvästä työstä ja rakentavasta vuoropuhelusta silloin, kun kompromissiakin laadittiin. Kiitos paljon. Thank you, Mrs. Ton. Your being Mr. Kiitoksia. Niin, te olette nyt jälleen Antone tällä kertaa. Um, hän on suuri kunnia. Hän vastaa EPPn puolelta tästä mietinnöstä. Hän edelleen pahoittelee, että hän ole paikalla ja kiittää esittelijää erittäin hyvästä yhteistyöstä, jonka myöten kaikki EPPn tarkistukset, jotka olivat valiokunnan valtuuksen vastaisia arvioiden sen mukaisesti nämä viisi kompromissitarkistusta, joita esittelee ehdottaa, saavat EPP-ryhmän tuen. Me tulemme tukemaan niitä huomenna. Nämä tarkistukset kattavat konsensushengessä valiokunnan jäsenten kannat ja varjoesittelijän mielestä niiden avulla edistetään ja parannetaan alkuperäistä asiakirjaa. Antonia Lopezis Turis uskoo, että kun ajatellaan että, että, että tämä on hyvä ehdotus. Tässä on vahvoja IMKOn valtuuksiin kuuluvia kannanottoja. Näistä kaikista ajatuksista sitten, no, hän haluaisi ottaa esille seuraavat asiat. Ensinnäkin tärkein ehto, jonka mukaan tuleva Euroopan energiaunioni perustetaan, koskee sitä, että täysin täytäntöpannaan sääntelypakettia ja kolmatta energiapakettia, jotta voidaan taata riittävän energiaa ja yhteenliitettävyyttä jäsenvaltioiden välillä – samoin kuin varmistetaan verkostojen uudistaminen. Täällä on neljä kohtaa, sitten kohta kaksi. EPP pitää hyvän näin puheenjohtaja Junckerin investointisuunnitelmaa. Hyvän kunnianhimoisen investointisuunnitelman tavoitteisiin kuuluu energiatehokkuustoimet Euroopan tasolla, jotka rahoitettaisiin uudesta investointi, strategisesta investointirahastosta. Sitten kolmas kohta sisämarkkinoille kulut kuluttajille ja Euroopan unionin tuleva, taloudelle on erittäin hyvä uutinen, että nämä energiatehokkuuspolitiikat ovat pitkän aikavälin tavoitteita. Se, että mukaan otetaan tähän lausuntoon tarve investoinnin koskien rakennuksia tulee erityisesti auttamaan rakennussektoria ja tuhansia pk-yrityksiä. Näin ollen voidaan luoda työpaikkoja kasvua. Kohta neljä ja Antoria Isturi haluaisi vielä korostaa viittausta tällaisten energiasaarkkeiden lopettamiseksi. Meidän on muistettava, että yhteinen liitettävyys lisää kilpailukykyä ja energiavarmuutta koko markkinoille ja siitä tulee suoraa hyötyä niille kuluttajille, tai kuluttajille, jotka näin ollen saavat halpahintaisempaa energiaa käyttöönsä. Kiitoksia. Thank you. Could I just remind people that the chair... Haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että ne tuolit, joissa on MEPin nimi, niin se on tarkoitettu MEPille, ei avustajille. Muuten on kyllä kovin sekavaa, kun pyrin täällä jakamaan puheenvuoroja. And very promptly, Miss... Aivan oikea-aikaisesti edustaja Nilsson on juuri tullut paikan päälle. Hän on seuraava puhuja, koska hän on varjoesittelijänä tässä kysymyksessä. Olkaapa hyvä. Thank you. It's uh, energy. Uh, yeah. <laughs> it was. Uh, it was told it was uh, four. Niin, minä kerrotaan, että tämä tautui kello neljältä. Me olemme vain niin kovin tehokkaita tänään. Niin, halusin vain sanoa, että tämä asia on, asioita on hyvän yhteistyön hengessä työstetty. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja olen ilahtunut esittelijän tekemästä työstä. Täytyy kyllä sanoa, että meidän ryhmällemme tämä on ollut tärkeämpää kuin jollekin muille, mutta olemme ilahtuneita siitä, että se on mukana tässä asiassa. Täytyisi kyllä mainita sellainenkin asia, että energiaturvallisuus, energiatehokkuus anteeksi, on tärkeää ja usein unohtuu, miten paljon sillä saralla voidaan saada aikaiseksi. Kun olin Pohjois-Ruotsissa pormestarina, siellä ilmasto on kovin kylmä, eli on kallista lämmittää kaupunkia ja taloja – 25 vuotta sitten aloitettiin hanke, jossa meillä oli energianeuvonantajia, energiatehokkuusneuvonantajia. Se oli ihan uutta Ruotsissa ja lopputuloksena oli se, että monet yritykset, yksityishenkilöt, paikallisviranomaiset saivat neuvoja sen suhteen, millä tavalla voitaisiin parhaiten leikata energiakuluja ja kulutusta ja nyt näen, että vaikka ilmastomme onkin erittäin kylmä, niin talojen lämmittäminen ei ole kalliimpaa pohjoisessa kuin se on etelässäkään tai Keski-Euroopassa. On paljon asioita, joita voidaan hoitaa paremmin. Mutta kuten sanoin, minä olen tyytyväinen tähän tehtyyn työhön. Ja kyseessä on oikein hyvä asiakirja. Kiitos. Anneliin von Busset. Dankjewel, Vicky. Um... Kiitoksia, Vicky. Omalta osaltani haluaisin kiittää esittelijää. Nyt on tehty hyvää työtä ja aikaansaatu kompromissitarkistuksia. Toden totta, kuten muutkin kollegat ovat huomanneet, että nyt on saatu aikaan laaja konsensus yli puolueryhmärajojen. Tämä osoittaa, kuinka tärkeä energiansaantivarmuus on kaikkien alueiden kannalta EU:ssa. Yhdessä voidaan tarkastaa vielä niitä tar- tarkistuksia, joita ei otettu mukaan kompromissiin, mutta kaiken kaikkiaan olemme yhteisellä linjalla muiden kanssa. Tämä on kaikkein tärkeintä tässä. Olen nyt tämän tyytyväinen havaitessani, että erityisesti energiatehokkuudella on asetettu paljon painoarvoa. Kaikki tarvitset energiaa eikä pidä olla riippuvainen kolmasista maista energiansaannin suhteen. Omat kansalaiset myöskin haluavat varmistaa, että energialasku on mahdollisimman matala. Toinen tärkeä seikka on se, että tässä, tässä on vaadittu myöskin oikeudellista varmuutta ja pyritty varmistamaan se silloin, kun on kyse uusiutuvasta energiasta. Katson, että parempaa sääntelyä tarvitaan ja erityishuomio täytyy kiinnittää tällaisiin kysymyksiin. Ja vakaa oikeudellinen ympäristö, oikeusvarmuus on tarpeellista. Emme saa lähettää huonoja signaaleja sillä tavalla, että parin vuoden välein muutetaan sääntelyä. Jälleen kerran kiitoksia esittelijälle ja kaikille esittelijä niin ikään erämästä työstä ja myöskin avustajille kiitoksia. So Mr. Mastalka is not here. But Mr. Mastalka ei ole paikalla ja Pascal Durand seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin energia ja energiaturvallisuusasiat ovat todella tärkeitä, kun Euroopan unionin koottaa näyttäytyä hyvällisenä. Monissa asioissa tehokkuutta tarvitaan. kustannusten takia ja, ja e, yhteiskunnallisten kysymysten takia ja energiasta tulee yksi merkittävistä tekijöistä, joista eriarvoisuus yhteiskunnassa johtuu, joten Kyllä, kyllä tämä on tärkeää. On, tähän liittyy myös ilmastonmuutoksen torjunta ja, ja pk-yritysten työllistäminen, käsi työläisten työllistäminen. Tämä on myös ala, jota ei voida siirtää muualle, joten tämä on todella asia, josta on kaikkea hyötyä. Mm, tietenkin myös energia-asioissa riippumattomuus Euroopan unionille olisi hyvin tärkeä, koska näin EU voisi puhua vapaammin mutta muuttamien kumppaneidensa kanssa. Todella tässä tehty työ on erittäin hienoa, että selkeästi on ollut kompromissia halukkuutta että tätä tuemme, tuemme näitä viittä kompromissitarkistusta, joita on ehdotettu. Sopimukseen kyllä halutaan päästä ja se tässä näkyy. Täällä on vain yksi asia, tiedä, onko esittelijä jättänyt sen pois vai onko sitä, olisiko ollut tahtoa toimia näin, mutta en ymmärrä oikein miksi. Tämän tarkistus on 47. Siinä pyydämme, että muistutettaisiin siitä, että energiatehokkuudella myönteinen vaikutus työpaikkojen luomiseen ja pk-yritysten mikroyritysten työllisyyteen. Tämä on otettu pois ja olen tästä hieman ihmeissäni, koska Mielestäni olemme kuitenkin kaikki yhtä mieltä tästä huolesta. Mä olisin tyytyväinen, jos voisimme lisätä tarkistukseen 47 tämä osa, eli lisäyksenä tuohon kompromissitarkistukseen. Tämä on ainoa huomio. muuta osin tuemme näitä viittä kompromissitarkistusta. Are there any other members who wish to take the floor? Haluaako joku muu jäsen käyttää puheenvuoron? Ei. Haluatteko sanoa jotain vielä? No kiitoksia siinä tapauksessa vain kovasti näistä kommenteistamme. Ja vielä yksi asia. Mitä enemmän IMKON toimivalta-alueella voidaan pitäytyä, varsinkin tarkastelen asiaa kuluttajan näkökulmasta, on erittäin hyödyksi koska muut valiokunnat sanovat, että miksi sisämarkkinavaliokunnalla on oikeus puhua niin monesta asiasta. Se on siitä syystä, että me saamme katsoa näitä asioita kuluttaja- ja sisämarkkinalähtökohdista käsin. Eli kuluttajan näkökulma on tässä suhteessa erittäin tärkeä. Kiitoksia tästä työstä. Näin siirrymme eteenpäin. Kohtaan kahdeksan. jossa kysymys on julkistamattoman tietotaidon ja liiketoimintatiedon suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta. Lara Komi esittelijänä ja 211 tarkistusta on esitetty tähän mietintöön, mikä osoittaa sen, miten tärkeä tämä kysymys on valiokunnallamme. Annan esittelijälle välittömästi puheenvuoron. Se konsulaat. Kiitoksia puheenjohtajan. Tiedän lohduttaako minä ollenkaan se, että jurivaliokunnassa tarkistuksia on vielä enemmän. No, oli miten oli, työtä riittää. Nyt käsittelemme kompromissitarkistuksia. Katsomme, voidaanko tasapainottaa eri intressit, jotka tähän liittyvät. Menen tässä kohta kohdalta nämä 23 kompromissitarkistus. Yritän hyvin tiivisti käsitellä asian niin, että kuitenkin asia tulee selväksi. Ensimmäisellä kompromissilla muutetaan johtotokappaletta kahdeksan ja otetaan mukaan vähimmäisharmonisointiperiaate ja toiselta viitataan tähän liikearvoon, joka on tietotaidon potentiaalinen ominaisuus. Tästä on kompromissi 9, joka koskee artikla 2. Valitettavasti tulkeille ei ole jaettu kompromissitarkistuksia, tulki huomauttaa. Seuraavassa kompromissitarkistuksessa otetaan uusi johdetaan kappale 10, jossa täsmennetään tarve kunnetaan AY-järjestöjä ja niissä jäsenvaltioissa, joissa äh, näillä työehtosopimuksilla on merkittävämpi rooli. Äh, demarit ja vihreät ovat tätä pyytäneet, enkä ole sitä mieltä, että tämä olisi otettava tänne kappaleihin. Kyseessähän on todellisuus, joka koskee vain joitakin jäsenvaltioita ja niihin sovelletaan direktiiviä, joka liittyy julkisiin äh, tähän tiettyyn toimintaan, joka ei ole kuitenkaan kaikissa jäsenvaltioissa sitten äh, jos otetaan johdantosan kappaleeseen, niin minulla on siitä tulevan ongelmia. Seuraava kohta koskee sitä, että liikkeessalaisuuksien suojaa, suojaamisella ei pitäisi koskaan vahingoittaa ihmishenkeä ja julkista intressiä mm, työntekijöiden turvallisuutta. Niihin viitataankin kompromississa 14. Vihreät, liberaalit, demarit ja GUE oh, ovat tehneet ehdotuksia, joita on kunnioitettu. Ja on pidetty kiinni yleisestä hyvä hyödystä. Sitten neljäs kompromissi. Arriviamo al quarto compromesso. Niin, pääsemme tässä neljänteen kompromissiin. Siinä puhutaan tästä kolmen vuoden vanhentumisajasta koskien näitä liikesalaisuuksia. Minun no, mielestäni tämä on tasapainoinen ratkaisu. Komissio puhuu yhdestä tai kahdesta vuodesta. Jotkut kollegat ovat ehdottaneet kuutta vuotta. Kolme vuotta näin ollen vaikuttaa minun mielestäni todella kompromissilta. Se on aivan teidän kompromissi. Ja tämä liittyy myös kompromissiin 15. Sitten viides kompromissi toteaa, että nykyisen direktiivin soveltamisala liittyy liiketalousalaisuuksiin, jotka voivat olla tuotteita tai palveluja. Siihen olin tehnyt tarkistuksen, jossa viitattiin palveluihin myös määrittelyosassa, jossa puhutaan tuotteista, eri tuotteista, josta viitataan palveluihin, niin se voi olla ongelmallinen. Siksi jätämme tämän ainoastaan johdantosan kappaleisiin. Miten tähänkin löydettiin neuvoteltu ratkaisu. Sitten kuudes kompromissi tarkistus on siinä on liikesalaisuudelle parempi sanamuoto, enkä mene tässä yksityiskohtiin, koska nämä ovat ainoastaan todella sanamuotoa koskevia parannuksia. Sitten kompromissiehdotus seitsemän. Se on erittäin tärkeä kohta mielestäni tilanne on pirstautunut ja on jäsenvaltioita, joissa ei ole lainsäädäntöä ollenkaan ja sellaisia jäsenvaltioita, joissa on hyvin tiukkojakin jäkkiä sääntöjä. Jos nyt sitten lähdetään yhteisen sääntöihin, ei tunnu siltä, että pitäisi, pitäisi löyhentää tiukempia sääntöjä. Jos jotkut ovat menneet pidemmälle, miksi heidän tilannetta pitää huono, pitäisi huonontaa? Pidän tätä erittäin tärkeänä kohtana myös tämän valiokunnan soveltamisen takaa toimivaltuuksien osalta. Sitten 11 kompromissitarkistukseen liiketalaisuuksien osalta. Tässä puhutaan liikesalaisuuksien laittamasta käytöstä. Sitten kompromissi 12, siinä otetaan esille toinen tärkeä kohta, nimittäin liikesalaisuuden erityyppinen käyttö olisi laillista, mikäli kansallinen lainsäädäntö, eurooppalainen lainsäädäntö sen hyväksyy ja sitä käytetään julkishallinnossa mandaatin mukaisesti. 13 kompromissi selkeyttä tekstejä paremmin, joten ei tätä sen enempää täsmennä, siinä ei ole mitään vaikeuksia. Sitten 16 kompromissin toteaa, että liikesalaisuuksien vaitelavelvoista ei ei enää ole olemassa, mikäli on oikeuskäsittely ja, ja käy ilmi, että ei artiklan 2 määrittelyä täytetä. Tähän liittyy kompromissitarkistus 16. Sitten menee kompromissitarkistuksen 17. Siinä halutaan tiukempi vaittiolo velvollisuus. En puutu niihin kohtiin, missä ei ole mitään ongelmia, mutta haluaisin lisätä version, joka liittyy vastuuta koskien liikesalaisuuksien ostoa ja käyttöä, kun se ei ole laillista. Minun mielestäni tämä pitäisi olla objektiivinen, vastuun pitäisi olla objektiivinen, tämä olisi paras valinta. Alden kollegoille sanoisin, että jos ainoastaan tämä negligence poistetaan, niin se ei riitä. Meidän olisi nyt arvioitava. Puheenjohtaja pyyttää puhuja hidastamaan. Yeah, I speak slowly. <laughs> Sorry. O, o decidiamo quindi di eh, valutare eh, in modo soggettivo. Meidän pitäisi arvioida subjektiivisesti tämä syyllisyyskysymys tai sitten meidän olisi arvoitava vain tiettyjä asioita. Minä kannattaisin sitä, että otettaisiin käyttöön objektiivinen seikka. Syyllä ei ole niinkään väliä, vaan vahingolla on suurempi merkitys. Puhuin ehkä nopeasti joissakin kohdissa, ja jos ette minua ymmärtäneet jossakin kohdissa, niin, niin, niin kertokaa se minulle, niin toistan, toistan tämän. Täällä myös italialaisia varjoesittelijöitä, ehkä siksi pukin puhun niin nopeasti. Thank you. It's, re- it's really helpful. Would... Kiitoksia. <clears throat> niin, kyllä tästä kovasti hyötyä, kun pyrimme seuraamaan näitä teknisiä keskusteluita. Meillä on paljon aikaa, olette tehneet aivan valtavan määrän työtä. Kiitoksia kovasti tästä esittelystä. Koferaatti, haluatteko te käyttää puheenvuoron seuraavaksi tästä asiasta? Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. No, italialaisethan ovat kuuluisia siitä, että he puhuvat nopeasti. Minä olen poikkeus, joten ei, ei, ei hätää. Varjosittelijöiden kokouksen jälkeen muutama viikko sitten saimme nämä kompromissitarkistusehdotukset. Niitä on 23. Kollega Kominista juuri kertoi. Tänä aamuna SND-ryhmässä sekä esittelijä että esittelijät lähettivät huomioon, joka koski kaikkia ehdotettuja kompromisseja. Arvostamme Laran ponnisteluja mutta minun on kuitenkin sanottava, että minä ja me olemme sitä mieltä, että kaikkein tärkeimmät kohdat eh, SND-ryhmälle ovat jääneet kattamatta, ratkaisematta, tai sitten ne on ainoastaan osittain määritelty. Joten aika laajasti tässä ollaan eri mieltä. Usean kertaan keskustelun aikana on todettu, että meille kaikkein tärkeimmät näkemykset ovat niitä neljä, ja haluaisin lyhyesti ne tässä kerrata. Ensimmäinen koskee sitä, että selkeämmin ilmaistaisiin se, että tämä tietotaito ja työntekijöiden ammatillinen kokemus ovat asioita, joita ei voida pitää liikesalaisuuksina. Tätä ei kompromisseissa näy. Sitten toinen asia koskee sitä, että meistä on tarpeen selkeämmin määritellä yleisen hyödyn etusia, erityisesti julkishallinnossa. Kolmas asia koskee sitä, että haluaisimme täsmällisemmän määritelmän liikesalaisuudesta ja sen laittomasta hankinnasta täsmällisemmän kuin mitä kompromississa on ehdotettu. Neljäs asia, josta olemme eri mieltä, koskee se, että, että ilmaisun ja tiedotuksen vapautta ei tässä taata. Hyvin lyhyesti haluaisin tätä nyt vielä kommentoida. Artikla 2 esimerkiksi. Siinä ei huomioida pyyntöä, jonka mukaan otettaisiin mukaan liikearvo käsite ja taloudellinen intressi. Edellinen artiklassa kolme. Kompromississa ei huomioida joitakin meille tärkeitä tarkistuksia, kuten tarkistukset 93, 109, 110, joissa viittataan laittomaan hankintaan ja taloudelliseen vahinkoon edelleen rehellisesti työntekijän saamojen tietojen käyttöön. Tämä asia liittyy. Olemme sitä mieltä, että artikla 4 muotoilua olisi katsottava uudelleen, koska mukana eivät ole merkittävät tarkistukset, kuten 121 ja 122, jotka koskevat työntekijän tietotaidon tai tietojen poissulkemista, tai 193 tarkistus, joka viittaa yleisen yleiseen hyötyyn, yleiseen etuun. Edelleen usean kertaan olemme todenneet, että vastustamme sitä, että tarkistukset 4 ja 5 yhdistetään. Ne ovat tässä lausunnossa mukana. Meillä on muitakin perusteluja, Jossa on erityyppisiä ongelmia, mutta jos nyt täydetään näiden kun ajatellaan näitä tarkastuksia meidän kantaamme, niin haluaisin kysyä esittelijältä, olisiko hänestä hyödyllistä lykätä äänestystä, joka pitäisi tehdä ensi viikon alussa, mutta minun mielestäni aika on liian vähän niin, että voisimme pyrkiä lähentämään kantojamme näissä asioissa, jotka toin esille. Jos meillä olisi vähän enemmän aikaa keskustelua varten, niin voi olla, että voitaisiin yrittää löytämään, löytää muutamia lisäkompromisseja. Jos aikataulu voitaisiin näin vahvistaa, niin, niin jos, jos aikataulusta pidetään kiinni, niin sitten meillä on kyllä paljon eri mielisyyksiä. So I'll go around all the shadows. Eli annan puheenvuoron kaikille varjoesittelijöille ja kuuntelen kommentteja varsinkin tästä pyynnöstä muuttaa tuota äänestysajoitusta. Minua vähän huolettaa kyllä tuo äänestyksen aikataulun muuttaminen, koska työtä tehdään pääsiäisen yli sihteeristössä ja tästä voi koitua hieman hankaluuksia, olen hieman huolissani tästä ja puhun siis sihteeristä McClarkin ja ECR. Thank you, Chair, and thank you to the rapporteur also for the work that she's... Kiitoksia, kiitoksia myös esittelijälle tästä työstä, jota on tehty. Minun prioriteettina on varmistaa se, että kaikki eurooppalaiset lähestymistavat heijastelevat sitä, että elinkeinoelämä tarvitsee tarvittavat työkalut, että se voi suojella tietotaitoaan riippumatta siitä, millä alalla ne työskentelevät. Yleisesti ottaen tämä merkitsee sitä kuitenkin, että näiden teollisuussalaisuuksien määritelmä on erityisen tärkeä ja meidän tulee jollain tapaa kyetä heijastelemaan sitä kompromissitarkistuksissamme kymmenen Tiedän, että tämä alue, joka minulle on tärkeä, koskee salaisuuksien suojeluita oikeusprosessin aikana. Ja ilahtuneen sain nähdä, että tarkistus 17 hyvin pitkälti ottaa sen esille juuri minun tekemäni tarkistusehdotuksen mukaisesti. Meidän päähuolenaiheenamme ovat nämä koskee tätä vanhenemisaikaa ja meidän tulee katsoa sitä varsinkin sitten näissä erittäin teknisissä kysymyksissä, joissa kestää kauan esitellä äh, asia. Siihen saattaa mennä useita vuosia. Meidän täytyy varmistautua siitä, että riittävästi aikaa on. Okay. Ja me tässä rohkaisemme sitten ihmisiä siihen, että ryhdytään lyhyen aikavälin toimenpiteisiin, esimerkiksi sellaisiin, että äh, ei tässä tekemään tarpeettomia toimia, jos on ollut riittävästi aikaa. Mutta tällaiset tilapäismenettelyt ovat sitten kuitenkin liiketoiminnan esteenä. Ja siitä syystä haluaisin edelleen katsoa kompromissia 15. Sitä emme voi hyväksyä tällä hetkellä, mutta olemme valmiita työskentelemään siis tässäkin suhteessa sitten kanssa tasaisemme aikaiseksi kunnon kompromissin. Mutta täytyy varmistaa myös siitä, että kun laadimme lakeja EU-tasolla, niin me emme vähennä näitä normeja, vaan säilytämme niissä riittävän korttavan tason. Vanhenemisaika on otettu mukaan myös kompromississa 15. Se merkitsisi tätä suojan vähenemistä ja ECR mielestä se ei ole tämän ehdotuksen tavoitteiden mukaista. Olemme kuitenkin esittelemässä kompromissia, olemme hyväksymässä sen, kunhan se vain ottaa huomioon nämä prioriteetit, joita meillä on. Joten kiitoksia. Me odotamme innolla tätä, tämän työn jatkuvan. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kaija Kallas seuraavana. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle kompromissi luonnoksesta. Oli miten oli, minusta vaikuttaa siltä, että jonkinlainen varjoesittelijän kokous on ollut italialaisten edustajien kesken vain, koska SND-ryhmän varjoesittelijä viittasi varjoesittelijän kokoukseen, jossa puhuttiin kompromissista, mutta tällaista keskustelua emme ole käyneet, ainakaan minua ei ole kutsuttu sellaiseen. Joten saimme vasta juuri viime viikolla kompromissitarkastukset, mutta en minä tiennyt, että näistä olisi ollut tilaisuus keskustella muiden varjoesittelijän kanssa. No, oli miten oli. Täällä on jotakin kompromissiesityksiä, joita voin tukea joidenkin suhteen olemme vielä epäilevällä kannalla. Kompromissi kolme. Olemme samaa mieltä esittelijän lähestymistavan kanssa sen osalta, että yleiset edut, jotka täytyy varmistaa, voidaan luetteloilla, luetteloilla ja artikassa neljä voi olla poikkeusluettelo, mikä se on mahdollista. Tarkoittaako se, että esittelijä pitää kiinni komissaariotuksesta artikla neljä osalta sellaisenaan vai äänestänkö siitä? Tämän haluaisin tietää. Olen tyytyväinen siihen, että esittelijä selkeyttää niitä palveluita, jotka kuuluvat mukaan juuretosan kappaleessa. Kenties minun tarkistukseni, joka liittyy yhdentosan kappaleeseen 17, tarkistus 52, voisi olla tässä hyödyksi muiden muassa. Mitä tulee vanhemmisaikaan? Meillä on vaikeuksia kompromissin kanssa, joka tähän liittyy. Me tuomme edelleenkin komission ehdotusta, että kaksi vuotta olisi tämä kausi – Voisin vain kommentoida sitä, mitä ECRn edustaja juuri totesi näistä kieltokanteista tuomioistuinten päätöksistä. Mikäli tämä varmisaika on pidempi, niin silloin on myöskin mahdollisuus käyttää hyväksi kieltokanteita pidempään, joten käytännössä teidän argumenttinne on vastoin tätä pidempää vanhemmisaikaa, koska saattaa olla, että tämä vaikuttaa yritysten toimintaan. No, tästä voidaan tietenkin keskustella vielä. Sitten minimiharmonisoinnista totesin seuraavaa. Olen sanonut saman jo moneen kertaan. Me emme voi tukea tarkistusta seitsemän ja sitä tarkistusta, joka liittyy jäsenvaltioiden mahdollisuuteen ottaa lisäsuojatoimia käyttöön, käyttöön. Ja pitäytyisin mieluummin komission ehdotuksessa. Mikäli suurin osa kollegoista kuitenkin on eri mieltä, niin kenties voisimme yh- olla sitä mieltä, että 3, 4, 5 ja 7 ovat harmonisoituja. Ja mitä tulee määritelmiin, ja siihen, mikä on laitonta, mikä on laillista ja myöskin mitä me vanhemmisaikaan tulee, niin nämä voidaan harmonisoida, koska kuten sanoin aiemminkin jo, mikäli tavoitteena on luoda yhtenäiset säännöt siksi, että yritysten on muuten vaikea ymmärtää, miten eri säännöt soveltuvat niihin eri maissa, niin nämä ovat seikkoja, jotka pitäisi harmonisoida. Olen samaa mieltä siitä, mitä todettiin menettelytavoista tai oikeuskäytänteistä että eri maissa saattaa olla eri käytänteitä, joten kenties joustaa tarvitaan tässä suhteessa. Kompromissi 10 sitten, joka liittyy näiden rikkomuksen aiheuttaviin tavaran tai tuotteisiin ja hämmentävään tietoon esimerkiksi. erinäisiin hämmennystä aiheuttajien seikkoja. Minä tukisin Alten tarkistusta 36, jossa puhutaan yksin omaan julkisista toimijoista. Tässä viitataan unionin ja kansallisen lakin ennen artiklaa 4 Siinä luetteloidaan poikkeukset silloin, kun on kyse kaupallisista salaisuuksista ja niiden julkistamisesta, niin tämä johtaa enemmän hämmennystä kuin selkeyttä. Kompromissi 18. Sen osalta on tärkeää, että kaupallisen salaisuuden omistaja voi osoittaa, että kyse on liikesalaisuudesta ja sitä voidaan sellaisena pitää. Ja sitten tuomioistuimen tehtävänä on päättää, onko kyseessä liikesalaisuus vai ei. Direktiivissä tämä voitaisiin säännellä ja tässä ei pitäisi mennä sitten tuomioistuin käsittelyihin – antaa tuomioistuin tekeen tehdä oma työnsä. Kompromissi 18 on se asia, jonka suhteen meidän pitäisi kiin, pitää kiinni tietystä varmuuden tasosta. Alten tarkistus 119. Tässä tulisi kyse, siitä kannattaa tarkastaa. Mutta kiitos jälleen kerran näistä kompromissitarkistuksista. Mekin lähetämme omat kirjalliset kommenttimme näihin. Ja, ja sitten meillä varmaan on varjoesittelyiden kokous, josta voidaan, jossa voidaan puhua asiasta lisää. Um, uh, Mr. Kofrati. Edustaja Kofrati ja edustaja Komi. Haluat vain selventää tätä Investiivisessa varastollinen niin kokousta vielä ei ole ollut. Volevo tranquillizzare la Minä haluaisin vain rauhoittaa kollegaa. Varjoesittelyiden kokous pidettiin 15 päivää sitten. Minä en ollut siellä, sinä olit, te olitte. Minulla oli asia, henkilökohtainen asia, joka esti minua pääsemästä paikalle. Mitään italaisten kes- keskuudessa pidettävää kokousta ei ole ollut. Lara Komin ja minun kantamme ovat niin kaukana toisistaan, että me emme pysty viestimään keskenemme ollenkaan muuta kuin tässä salissa. Thank you. Um, Mr. Mastalka is not... Kiitoksia edustaja Moista, alkaa olla paikalla, mutta Pascal on vihreistä on paikalla. Eh bien, voilà. Euh. Niin, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kolmatta kertaa jo käytän puheenvuoroa. Ja niin kuin viime kerralla tuntuu ainakin siltä. Sanoin jo edellisellä kerralla tämän. Minulla on epämiellyttävä tunne tästä mietinnöstä. Ei siis esittelijän tekemän työn suhteen, vaan yksinkertaisesti vain sen sisällön suhteen, joka tässä mietinnössä on. Mielestäni tämä liikesalaisuuksiin liittyvä lainsäädäntö, ainakin sellaisena kuin se meille on esitetty, suojaa pk-yrityksiä, pienyrityksiä, sellaisia, jotka eivät, kuten suuret yritykset, voi suojata näitä valmistusmenetelmiä ja muita. No ei siinä mitään ongelmaa ole. Ja alun perinkin minulla oli sellainen tunne, keskustelin asiasta komission kanssa, että meillä on jo paljon kansallista lainsäädäntöä, joka tällaista suojaa tarjoaa, mutta haluaisin tietysti tunnustaa, että kun puhutaan harmonisoinnista ja suojasta, niin on olemassa myös sellaisia, sellaista lainsäädäntöä, jossa tällaisia elementtejä ei ole. Tämän kaiken aivan hyvin ymmärtämään, mutta tässä minua häiritsee se ja huolettaa se, että pelkään sitä, että tätä liikesalaisuustekstiä ei käytetä sen oikean lopputarkoitukseen, vaan että sitä käytetään esimerkiksi suurten lääkeyritysten puolesta, jotka eivät enää halua esittää patentteja, koska se mahdollistaa generisten lääkeaineiden tuotannon ja tämän liiketasalaisuuden avulla he voivat pitää itsellä tietyt tiedot valmistusprosesseista ja näin estää geneeristen lääkeaineiden tuotannon, mikä olisi tietysti erittäin raskas isku terveyspuolelle. Tästä syystä olen huolissani ja ainoa tapa kiertää tätä, joillakin on ollut vaikeuksia tässä suhteessa, olisi nimenomaan pitäytyä siinä ajatusmallissa, joka alun perin meillä oli ja jota komissio pyrki tasapainottamaan. Eli huomaan tässä mietinnössä, että tässä nyt tehdään juuri aivan päinvastaista. Eli sen sijaan, että nyt määritelmillä rajoitettaisiin selkeästi liikesalaisuuksia, jättäen niiden ulkopuolelle ne, joita ei saa sinne sisällyttää, jotka kohdistuvat palkansaajiin, palkansaajien liikkuvuuteen, tai tiedon antamiseen äh, lehtimiehenä niin poispäin. Ne on kaikki jätetty pois tästä tekstistä. sen takia, että on muuta kansallista lainsäädäntöä tai muita tekstejä, jotka sitä käsittelevät, esimerkiksi näitä, jotka koskevat äh, sosiaalipuolta. Mutta tämä on niin epämääräisesti muotoiltu tämä mietintö, että vaikuttaa siltä, että siinä kaikki voidaan hyväksyä liikesalaisuudeksi. Ja se koskee esimerkiksi tähän, äh, se koskee valtavaa määrää eri aihealueita ja en nyt mene yksityiskohtaisesti näihin eri tarkistuksiin, sillä jos me emme ole samaa mieltä niistä syistä, jos tarvitsemme tätä tekstiä, niin me emme pääse myöskään minkäännäköiseen kompromissiin, joka mielestäni on kyllä kovin valitettavaa. Sillä aiemmissa aiheissakin on osoitettu, että me voimme pyrkiä löytämään kuitenkin kompromissin Eli en minä nyt tässä aio kertoa kaikkia näitä uudelleen näitä kommenttejamme, mutta yleisesti ottaen toteaisin, että tässä pitäisi olla sellainen henki tässä tekstissä, että palataan tämän liikesalaisuuden määritelmän piiriin ja katsotaan, että sillä nimenomaan suojataan kaupallistamista, valmistamista, tuottamista ja jätetään sen soveltamisalan ulkopuolelle kaikki, joka koskee hyvää tiedonantoa, joka kohdistuu sitten taas puolestaan kuluttajiin tai palkansaajiin, ylipäätään eurooppalaisiin kansalaisiin. Kiitoksia. Puheenjohtaja, niin, haluaisiko komissio sanoa tässä nyt jotain? Okay. Thank you, Mr. Gonzalez. Uh, thank you, Fernandez Salas. Welcome. Thank you, Madam Chair. I'm... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Nimeni on Salas. Ja komissio olisi yksinkertaisesti vain kiittää valiokuntaa käydystä keskustelusta. Suurella mielenkiinnolla seurasta tätä keskustelua. Täällä on monia mielenkiintoisia ehdotuksia, jotka täällä esitettiin, ja toivon todellakin, että keskustelun lopputulos myötä vaikuttaa hyvän ratkaisun löytämiseen. Haluaisin vain poimia joitakin seikkoja muutamia elementtejä, jotka ovat tärkeässä asemassa tämän etuksen yhteydessä, mikäli sallitte. Tämä ehdotus ei lue mitään yksin oikeutta tietoon. Haluaisimme tämän, tätä painottaa, koska tämä joskus esiintyy keskustelussa. Tieto, joka on saatavilla, on kaikkien käytettävissä. Ja täytyy varmistaa, että direktiivi ei millään tavalla estä myöskin yksityishenkilön tiedonsaantia direktiivi noudattelee markkinoilla olevia käytänteitä. Olemme nähneet joitakin tarkistuksia, joita on tehty. Tarkistukset eivät välttämättä ole päässeet mukaan kompromissitarkistuksiin, mutta jotkut tarkistukset tuntuvat äh, rajoittavan vaan tätä tiedonsaannin vapautta. Ja kenties olisi tärkeää vielä uudelleen pohtia niitä. Toinen seikka, joka haluaisin muistuttaa mieleen, on se, että direktiiviehdotus ei puutu nykyisiin sääntöihin, jotka edellyttävät sitä, että liiketoiminnan harjoittajat toimittavat suurelle yleisölle tietoa tai viranomaiset tietoa silloin, kun tätä koskevia sääntöjä olemassa ja julkisesta yleisestä edusta on kyse. Ja komission tarkoituksena ei todellakaan ole ollut rajoittaa näitä säännöksiä. Ja lopuksi vielä totesin, että komission ehdotus oli hyvin tasapainossa. Suurin osa tarkistuksista pitävät yllä ja vahvistavat tätä tasapainoa ja olemme tästä kiitollisia. Kiitos. I, I remember when the commission came and... Kiitoksia. Muistan, kun komissio teki pitkän esityksen tästä ehdotuksesta, niin silloin puolsimme tätä kovin voimakkaasti siitä syystä ja sanoimme, että joskus esimerkiksi yritykset eivät ole mukana yhtenäismarkkinoilla nimenomaan siitä syystä, että ne ovat huolissaan siitä, että jos niiden liikesalaisuudet paljastetaan, niin niillä ei ole mahdollisuutta käynnistää rikkomusmenettelyä. Siitä syystä tämän prosessin tavoitteena oli se, että jos rikkomuksia tehdään, niin suojaakin tarjottaisiin. Ja tästä syystä kysymys on nimenomaan suojasta, liikesalaisuuksien suojasta, eikä siitä, minkä tulisi olla salaista ja minkä ei. Muistan vain sen, miten komissio kovasti puolusti sitä, että yritykset eivät tulisi mukaan rajoittavan kauppaan juuri sen takia, että ne ovat joskus huolissaan siitä, että puitteisto ei ole valmis hoitamaan tilanteita, jossa näitä rikkomuksia tehdään. Ja siitä syystä tässä puhutaan liikesalaisuuksien suojasta. Eli tämä on hieman eri asia kuin jotkut niistä muista, jotka tällä nyt on otettu esille. Haluan muistuttaa vain teitä siitä, että vaikka tarkistus ei sisällä kompromissitarkistuksen, ei se merkitse sitä, etteikö siitä äänestäisi. Kyllä sitä äänestetään. Eli kompromissitarkistukset ovat selkeästi esillä. Ja ne koskevat hyvin yksittäisiä lausekkeita. Me selkeästi siis äänestämme myös kompromissien ulkopuolisista tarkistuksista. Eli kiitoksia tästä. Olemme tarjonneet esittelijälle mahdollisuuden muuttaa tätä äänestyspäivämäärää 23.4. päiväksi, jos hän näin haluaa. Mutta siinä on tietty vaaransa, koska meillä on tämä sihteeristökysymys tässä. Toivottavasti kaikki kuitenkin hoituu ja tiedän, että täällä tehdään kovin ammattimaista työtä. Olen vain huolissani siitä paineesta, joka kohdistuu sihteeristöön pääsiäisloman aikana tai vihreän viikon aikana. Ja selkeästi, jos sisämarkkinavaliokunnat haluavat saada äänensä kuuluviin, niin meidän täytyy myös äänestää tästä hyvissä ajoin, niin että juuri valiokunta sitten voi asiaa hoitaa, sillä se on päävaliokunta. Nyt komille puheenvuoro uudestaan. Kiitoksia kovasti. Unless the commission had that more... No. Komissio ollut vielä lisää, ei. Yeah, uh, only because we are... Kiitoksia. Päivämääristä EPPllä on opintopäivätkin. Ehkä voisimme löytää sopivan päivän, niin että lykättäisiin äänestystä. Se sopii minulle kyllä, niin että voitaisiin löytää mahdollisimman hyvää ratkaisu, eikä, eikä siksi, että pelkäsin jotenkin tätä, tätä äänestystä. Voihan olla, että jos äänestetään liian pian, niin voitamme liian niukalla enemmistöllä. Meidän tarkoituksena on saada sellainen asia, että tämä sitten menestyisi kunnolla. Minä haluaisin myös rauhoittaa kollega tuolla, kollega Ko- Koferati hän, hän ei edes pärjää oman puolueensa kanssa, niin ei ainakaan Forza Italian kanssa ainakaan löydä tässä yhteisiä sävelejä, joten ei pidä pelätä, että meillä olisi mitään yksityisiä tapaamisia täällä todellakaan. Kyllähän vuoropuolehan pitää olla kaikille auki sekä, tiet, sekä istutuuden väliä että muutenkin. No niin, sitten joitakin kommentteja näihin huomioihin. Ensinnäkin työntekijöiden liikkuvuudesta – Sehän on mukana täällä johdantosan kappaleessa, mutta myös artikkeliosassa. Tämän kuulemme SND-ryhmältä ja arvioimme sitä. sitten toinen ihmisoikeuksiin liittyvä näkökohta, eli kaikki eh, ilmaisuun liittyvät kysymykset eh, otimme mukaan monet niistä kohdista, jotka alun, alun perin olivat meille vaikeita. Ja yritimme tekemään ehdotuksia sinne. otimme niitä mukaan johdantosakappaleihin. Sitten näitä ehdotuksia, jotka tuli, joita tuli Dyranilta ja Kofferatilta, ne olivat kauempana näitä muita ehdotuksia. Meillä oli enemmän koherenssia näissä ja kompromisseissa, mutta kyllä nämä kaikki tietenkin kohdat ovat tuolla mukana tarkistuksessa. Sitten tästä tavoitteesta, josta puheenjohtaja muistettiin, yritysten kilpailukyky on tärkeä, puhutaan kasvusta. Me olemme tehneet useita asetuksia ja ehdotuksia Junckerin investointisuunnitelmia ja niin edelleen. Ja sitten liikesalaisuusasiassa kuitenkin halutaan täysin suojella tätä ja lisätä vain byrokratiaa. Minun tärkeä tavoite on se, että suojellaan työntekijöitä, kansalaisia, luovia henkilöitä, henkilöitä jotka ovat näitä keksintöjä tehneet, joita voidaan luokitella liikesalaisuuksissa. Sitten eh, tarvitaan myös vähimmäisharmonisointia, jos eh, henkilö tai maa on hyvä ja eh, voi ottaa voi ottaa, käyttää hyviä sääntöjä ja otetaan sitä ma- malleja, mutta ei meidän kannata takapakkeja tässä panna päällä. Haluaisin ehdottaakin, että nyt lykättäisiin äänestystä. Kiitän sihteeristä etukäteen pääsiäisaikaan pitäisi vielä löytää sitten sopiva ajankohta tälle, niin joka sopisi myös kollegoille. Can I suggest therefore that we look... Voisiko ehdottaa, että etsitään toinen päivämäärä, jos sellaista ei saada, niin sitten noita ensi viikon päivämäärä. Katsotaan tänä iltana, miten asia hoituu ja heti kun tämä kokous on käyty. Nyt ollaan vähän etuajassa. Kiitoksia siitä, että olette kuitenkin mukana. Näin siirrytään kohtaan kymmenen. Um, so just so you know. Eli Ihan teille vain tiedoksi, jotka täällä alussa ovat olleet. Kohta kymmenen käydään, käydään ennen kohtaa yhdeksän. Ja kovasti toivon, että voimme molemmat nämä asiat hoitaa kello puoli kuuteen mennessä niin, että sitten esittelijä pääsee lennolle, koska hän on mukana valtuuskuntamatkalla ja hänen täytyy lähteä puoli kuuteen mennessä. Kohta kymmenen siis koskee lausuntoa direktiivistä, joka koskee tekijänoikeuksien lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta. Tässä on kyseessä lausunto Jurin tekemään mietintöön, jossa Jureda on pääosa pääosassa. Kyseessä siis oma mietintö ja täällä myös on sitten vihreiden varjopaikalla. 82 tarkistusta on esitetty IMKon tarkistukseen ja anna Stylerille välittömästi puheenvuoron, jotta hän voi kertoa näistä 28 tarkistuksesta. I will be uh, brief. Um, Ai puhujan lyhyesti vain. Voisin kiittää varjoesittelijöitä erittäin hedelmäisestä kokouksesta viime viikolla. Siellä tarkasteltiin 82 tarkistusta. Oikeastaan se valiokunnassa on yli 150 tarkistusta, joten kiitoksia siitä, että kollegat helpottivat hieman minun työtäni. Me pyrimme tekemään kunnollisia kompromisseja, tarkistuksia. Tällä hetkellä Muutamasta kompromissista on voitu sopia, joitakin täytyy vielä työstää, tekstiä ja sisältöä täytyy vielä muokata. Tällä hetkellä nämä ovat vielä työn alla. Uskon, että mitä enemmän tehdään työtä, sitä todennäköisempää on, että se kompromissia saadaan ennen ensi viikon äänestystä 24. päivänä. En usko, että komission edustaja on vielä paikalla puhumassa tekijänoikeuspuolesta ja tekijänoikeuksista vastaava komission henkilö kyllä on paikalla, mutta ei sitä komission edustaja, joka piti puhua tästä asiasta. Tämähän piti käsitellä eri järjestyksessä, joten ja tekijänoikeusihmiset ovat kyllä paikalla, mutta voisitteko te nyt kertoa komission muille edustajille, että tämä asia on aikaistettu, koska komission panos ja näkemys kompromissitarkistuksista tässä vaiheessa olisi erittäin tervetullutta tietoa mutta voin pudotetaan kyllä yksityiskohtaisemminkin, mutta uskon, että mitä itse prosessiin tulee, toivomme, kuten sanoin, päästä eteenpäin. Toivon, että voimme päästä eteenpäin tämän tekstin suhteen. Ja kiittää sen kaikki, jotka ovat kuten kompromissien syntyyn. Erityisesti haluaisin kiittää sihteeristä heidän avulaisuudestaan. Nyt kenties kollegat voivat antaa oman panoksensa tai kommentoida ja kertoa, mitkä asiat heitä huolestuttavat kompromissin suhteen. Tämä olisi hyödyllistä. Kaikkein hyödyllisintä olisi, että teksti saataisiin aikaan ja sihteeristö voisi varmistaa sen, että kompromissit on sitten myöskin teille toimitettu. Eva Panova. Thank you, Chair. I would like to Edustaja Paunova, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää näistä kompromissiehdotuksista. Uskoakseni kun puhutaan tekijänoikeuksista informaatioyhteiskunnassa, niin hyvin paljon eri sidosryhmiä mukana ja kompromissit, joita on saavutettu, heijastelevat hyvin pitkälti näitä eri näkemyksiä. Olen myös vakuuttunut siitä, että teksti, jonka, jonka ehdotamme, on tasapainon, että kun meidän lausuntomme menee sitten juurille, niin sen avulla voidaan parantaa tätä mietintötekstiä. Meillä oli viime viikolla Strasbourgissa erinomainen kokous edustaja Steilerin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa, jossa keskustelimme kompromissiin tarkistusten yksityiskohtia. Mielestäni esittely on tehnyt aivan erinomaista työtä näissä tarkistuksissa ja toivottavasti ne nähdään myös huomenna sitten nämä lopulliset versiot niistä. Monet esitetyt tarkistukset EPP-ryhmältä on otettu huomioon. Erityisesti haluaisin kiittää myöskin Rosatuunia, Juvan Juliania ja Koratsa Viltia ja Galpeltsia työpanoksistaan. Ja olen kiitollinen niiden kollegoiden kanssa, joiden kanssa olen saanut työskennellä valiokunnassa, kun olemme esittäneet yhteisiä tarkistuksia. Ford, Kallas, Dalton ja itse esittelijä, vain muutamia mainitakseni. Tässä on vielä muita kohtia, jotka mielestäni pitäisi sisällyttää. Ensimmäinen niistä on se, että ehdotetaan lainsäädäntöehdotusta, joka päivittää tekijänoikeussäännökset tämänhetkisten teknologisten kehityskulkujen mukaisesti ja tekee tekijänoikeuksista paremmin sopivat digitaaliaikaan. Toiseksi pitää saada oikea tasapaino kuluttajien, luo, teosten luojien ja käyttäjien välille. Ja nämä heijastuvat hyvin kompromissa A1 ja kolmas pääkohta koskee sitä, että saavutetaan hyvä tekijänoikeussuoja torjumalla mm, rikkomuksia tässä suhteessa. Tässä on myös muutama muu tarkistus, jotka voivat selkeästi parantaa tekstiä edelleen, kuten tarkistus 13 Jyväniltä, joka koskee tasapainoista arvosiirtoa, tarkistus 22.31 ja Mielestäni tämän mietinnön tulisi myös käsitellä tätä palveluiden siirrettävyyttä, joka löytyy EPPn tarkistuksesta 51. Minun ehdotus, jonka lähetän teille, lähettäisin teille myöhemmin, kun kysymys on uuden kappaleen lisäämisestä, niin voin, en voi nyt vielä tarkentaa tätä tekstiä, mutta se koskee tarkistusta 79, joka on jo esitetty se koskee sitä, että huomaa, että tietyt asiat, jotka liittyvät tekijänoikeuksien informaatioyhteiskunnassa, liittyvät kilpailulainsäädäntöön ja korostaa sitä, että terve kilpailukyky teollisen tekijänoikeuksien suojan myötä ovat tärkeä osa elinkeinoelämää. Yhteenvetona haluaisin vielä kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat kanssani työstäneet tätä mietintöä tähän asti jään odottelemaan näitä lopullisia kompromissitarkistuksia. Kiitoksia ja hyvää lentoa. I'm going to ask the commission next. Pyydän komissiota sitten puhumaan ehkä tähän lopuksi. Ehkäpä komissio ottaa kantaa vaikka näihin molempiin. Specific um, Maria Maria on oikein asiantuntija. Hänen pitäisi olla täällä. En tiedä, onko hän. Hän ei ole paikalla, mutta hän on tulossa ja olisi varmaan hyvää kuulla häneltä. Hän on varmastikin teidän teo, tekijänoikeuksien täytäntö paljon asiantuntija. Voitan sitten keskustelun lopuksi vielä kummankin mietinnön kommentit sitten Downtown ja sen ryhmästä. We also welcome... Kiitos puheenjohtaja. Mekin pidämme erittäin hyvänä paljonkin tämän mietinnön sisällöstä. Kiitoksia myöskin erittäin hyvästä yhteistyöstä ryhmien kesken. Meidän kannatamme toteaa sen, että me laajalti tuemme kompromissia. Olemme tyytyväisiä niistä suurimpaan osaan. Ja hienoa, että meidän tarkistuksemme otettiin mukaan silloin, kun on kyse paremmasta kuluttajan ymmärtämisestä, joka liittyy digitaalisiin tuotteisiin ja lisenssikysymyksiin. Geoblokkauskysymys, tämä perinteinen sellainen – ja muut tämän tyyppistä asiat on erittäin tärkeää, että sen kun kuluttaja ostaa digitaalisia tuotteita, tietää, mitä rajoituksia näissä lisensseissä on, niin ettei sitten joudu turhautumaan. No tietystikin haluaisimme jossakin asioissa mennä vielä pidemmälle, mutta tällä hetkellä olemme oikein tyytyväisiä siihen, että nämä tärkeät on otettu huomioon. Meillä on nyt ongelma yhden kompromissin kanssa. Tämä liittyy kirjastoihin ja muihin julkisiin palveluiden tarjoajiin. Net- netissä saatava tieto tai sisältö, jota ei tällä hetkellä voida hallinnoida, ja kaupallinen toimintakyky. en halua eh, menettää näitä palveluita, mutta sanamuoto on hieman epämääräinen. Tämä saattaa viedä oikeudenhaltijalta hänen työpaikkansa leivän suusta, joten kenties tässä voitaisiin pohtia vielä hieman parempaa sanamuotoa meidän kannaltamme. Muuten me toimme näitä kaikkia muita tarkistuksia. Me edetään tyytyväisiä siihen linjaukseen, jonka valiokunta tässä on omaksumassa. Kiitos. Sorry. <laughs> Uh, thank you, thank you. Kiitoksia, hyvä esittelijä, hyvät kollegat Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä työstä kompromissitarkistuksen parissa. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että suurin osa kompromissista ovat varsin tasapainoisia. Vain muutama kaipaa pientä hiomista. Kompromissitarkistus kolme. Mielestäni teolliset tekijänoikeudet ja lähioikeudet ovat tärkeitä, koska niillä voidaan suojella ja, ja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä markkinoilla, mutta on hyvin tärkeää, että tekijänoikeuksien uudistuksessa huomioidaan käyttäjien tapojen muutokset. Tämä on tärkeä asia, joka olisi heijasteltava kompromississa kolme. Sitten kompromissi viisi. Minun mielestäni nämä maarajoitukset johtavat perustautumiseen ja näin ollen kompromissi 15 vuotta vähän vahvistaa. Sitten kompromissi 6, olen yhtymättä siitä, että tarvitaan selkeää tiedotusta kuluttajille, mutta olen sitä mieltä, että sana muuta kompromissi tarkastuksessa 6 voisi olla vielä parempi, niin sinne selvitettäisiin että tietoja ei pitäisi rajoittaa ainoastaan maantieteellisiin sijainteihin. Nämä ovat tärkeimmät huomioni kompromisseihin. Kiitoksia. Thank you. Um, Kiitoksia. Onko edustaja Suuba paikalla? Ja seuraava puhuja. Thank you very much. Uh, we are also uh, very happy. Kiitoksia. Mekin olemme oikein tyytyväisiä neuvottelutuloksiin kompromissitarkistuksissa. Ja esittelen tehnyt aivan erinomaista työtä, kun nämä eri ajatukset on tuotu tähän yhteen. Olen kovasti Guokan kanssa samaa mieltä siinä, että että esimerkiksi avoimuus vesillisissä kysymyksissä merkitsee sitä, että se on hyvin tärkeä, mutta luonnollisesti se ei korvaa sitä, että digitaaliset yhtenäismarkkinat viedään päätökseen. Jos on mahdollista, niin kompromissi kuutosessa pitäisi tehdä selvemmäksi, että vaikka avoimuus on tärkeää, niin tekijänoikeusuudistuksen tavoitteena pitää nimenomaan olla maarajoitusten käytön poistaminen ja saada sisämarkkinat toimimaan kunnolla. Tämä olisi yhdenmukaista meidän ajatustamme kanssa. Avoimena vielä yhteen tarkistukseen liittyvä kysymys, jonka olemme esittäneet. Se koskee e-lainausta ja sähköisiä kirjoja, sähköisten kirjojen lainausta. Ja on aivan mahdollista, että jos esitämme selkeän suosituksen sähköisten kirjojen lainaamiseen, niin se mahdollistaa sen, että kirjastot voivat näin tehdä. Ja meidän mielestä myös hyvä tällainen korvausvaatimuskin panna sinne mukaan. On selkeä, että haluamme samat ehdot sähköisten kirjojen lainaamiselle kuin oikeiden kirjojen lainaamiselle, mikä merkitsee sitä, että myös maksetaan nämä niin liittyvät korvaukset. Mutta oikeus kirjastolle ostaa sähköistä kirjaa tulisi ja laitata sitä edelleen tulisi olla olemassa – eikä sen tulisi olla riippuvainen kustantajan luvasta. On myös aivan mahdollista saada aikaiseksi poikkeus ja lisenssisopimus, jotka ovat olemassa rinnakkain. Kirjastot kuitenkin olisivat vapaita solmimaan kustantajien kanssa lisenssisopimuksia ja mahdollistaa sen, että sähköisiä kirjoja voitaisiin tarjota vaikka erityisen portaalin kautta, joka kustantaja on mahdollistanut mutta tällainen poikkeus ei suinkaan uhkaisi olemassa olevia sähköisen kirjojen lainausmalleja. Se mahdollistaisi sen, että kirjastot voisivat myös täyttää muut tavoitteensa, esimerkiksi sähköisen kirjojen arkivointiin, niiden tarjoaminen eri formaateissa ja mahdollistaa sen, että ne säilytetään myös tuleville sukupolville. Palaamiskompromissiin kolme. Haluaisimme myös tehdä selväksi sen, että korkean tason suojan harmonisoinnin tulisi viitata nimenomaan näiden poikkeuksien ja rajoitteiden määritelmiin, mutta me emme suinkaan vetoa siihen, että niitä poistettaisiin. Sillä kaikki poikkeukset ja rajoitteet, joita on olemassa tekijänoikeuspuolella eri jäsenvaltioissa, täyttävät erittäin tärkeitä julkisen politiikan tavoitteita, kuten esimerkiksi puhe, ilmaisun oikeutta tai oikeutta tulla suojatuksi. Olemme kovin ilahtuneita siitä, että olemme päässeet so- sopimukseen näistä lopuista avoin olemista kysymyksistä ja saamme aikaiseksi erittäin hyvän lausunnon, joka kyllä varmasti vie eteenpäin yhtenäismarkkinan näkökulmaa tässä mietinnössä. Puheenjohtaja. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tästä aiheesta? Minulla on muutama kohta itselläni. Olen esittänyt viisi tarkistusta neljästä kysymyksestä. Ensimmäinen niistä koski poikkeuksia. Halutaan varmistautua siitä, että kaikkien poikkeusten tulisi tukea taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti hyödyllisiä näkökohtia, mutta niiden täytyy olla kapea-alaisia, kohdennettuja ja teknologianeutraaleja Esimerkiksi tämän ei-muodollisen koulutuksen kysymys oli aivan, määritelmä oli aivan liian laajapohjainen ja hankala. Ja kirjastopoikkeus, ymmärrä miksi haluatte sitä ja siitä, se kuulostaa siltä, että siitä voisi olla hyötyä, mutta jos katsotaan esimerkiksi, minkä tyyppinen henkilö, minkä tyyppisen henkilön luova työ ei välttämättä enää ole yhtä kaupallisesti saatavilla niin joskus nimenomaan tämän työn luoja saattaa saada jonkunnäköisen palkinnon tässä suhteessa. Eli meidän täytyy olla kovin huolellisia sen suhteen, mitä tarkoitetaan tällaisella työllä, jota ei enää kaupallisesti markkinoida. Koska nimenomaan tällainen sisällön monimuotoisuus on se, jota mistä haluamme varmistautua, että se ei leikkaudu pois. Ja samalla kuitenkin varmistetaan se, että sisältö on saatavilla. Tekijänoikeuksien tarkoitus on nimenomaan rohkaista sisällä monimuotoisuuteen ja siitä syystä meidän täytyy ehdottomasti myös suojata näitä palkkioita, joita teosten tekijät saavat. Tarkistus 29, jossa tarkastellaan tuota kirjailijoiden ja muiden saamaa neuvotteluasemaa. Meidän täytyy varsinkin huolehtia siitä, että sitä todella suojataan ja sopia sisällöstä. Täytyy varmistaa myös siitä, että kustantajilla on mahdollisuus tällaisen lisäarvon. Sitäkin täytyy suojata. Eli aina on jonkun verran jännitteitä teoksen tekijän ja julkaisijan välillä. Meidän täytyy saada siihen tasapainoon se siis tarkastus 29. Sitten siirrettävyys ja maanrajoitusten käyttö Monet ovat puhuneet tästä hyvin selkeästi ja uskon, että jos tätä online-sisältöä ei ole saatavissa yhdessä jäsenvaltiossa, niin emme saa estää ihmisiä siirtymästä yli rajaa hankkimaan sitä. Perinteisellä puolellahan näin voidaan mennä. Nimenomaan ylittää rajat ja hankkia tavara. Jos sitä omassa valtiossa ei ole saatavilla, silloin asia voidaan hankkia toistamasta. Meidän täytyy olla kuitenkin tietoisia siitä, että me saa mitään aikaiseksi kilpajuoksua pohjalle jolloin kaikki ostavat digitaalista sisältöä yhdisteisen valtiosta, koska se on halvempaa ja ajattelevat, että voivat näin kiertää kustannukset omissa maissaan. Ehkä tässä suhteessa voidaan vielä tehdä lisätyötä. Ja siksi minua hiukan huolettaa tuo Alden tarkistus 14, jossa vaaditaan lisäharmonisointia. Meidän täytyy olla selvillä vesillä siitä, missä kohden sitä vaaditaan. Tiedän, että komissaari silloin, kun hän kävi tällä viime viikolla paikalla, komissaari Ansen, niin, äh, komissaari Ansip, niin hän pyrki kovin selkeästi määrittelemään sen, että nimenomaan tämä sisältö olisi selkeästi saatavilla, maarajoitusten käyttö estettäisiin, mutta samalla ei kuitenkaan pyydetä tätä kaikelle, koska hän oli sitä mieltä, että se olisi liian kallista ja itse asiassa rajoittaisi sisältöä. Kiitoksia myös kovasti siitä, että olette esittäneet tämän oman tarkistukseni mukaan tuonne kompromissi kolmoseen. Olenko nyt puhunut riittävän kauan, että komissio on tullut paikalle? Aivan mahtavaa. Olkapa hyvä. saamme kuulla komissiolta hieman siitä, minkä näköinen tämä ö, kompromissiluonnos on ja työ tähän mennessä. Chair, and apologies if I force you to speak uh, longer. Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että puhuitte hieman pidempään. Pyydän anteeksi. Minun piti olla täällä vasta tunnin päästä. Mitä tulee siihen, mitä toistaiseksi olemme nähneet, että IMKon työn osalta, silloin kun on kyse tekijänoikeuksista, käsitteekseni työ vielä jatkuu ja asia etenee, kompromissitarkastuksia laaditaan. Ja IMKO haluaa tässä ottaa esiin sellaisia seikkoja, jotka IMKO mielessä ovat kaikkein tärkeimpiä. Ja tietystikin lähinnä teidän sydäntänne on esimerkiksi vapaa liikkuvuus, palveluiden vapaa liikkuvuus muun muassa. Kuulin juuri, kun te puhuitte siirrettävyydestä ja sisällön rajat ylittävästä saatavuudesta. Tässä pyritään edistämään sisällön tuottamispalveluita paneurooppalaisten lisenssien kautta mutta täten me pyrimme saamaan digitaaliset markkinat sisällön liikkuvuuden osalta tavaroiden yhteydessä paremmalle tolalle ja myöskin palveluiden osalta. Kyse on kaikkien sidosryhmien eduista ja kaikkien sektoreiden eduista. Nämä kaikki otetaan huomioon. Olen nähnyt joitakin kompromissitarkistuksia, joita on esitetty. Tietystikin mitä suurimmassa määrin Tämä on erittäin mielenkiintoista komission kannalta, koska me ymmärrämme tämän mietinnön sellaisena, että keskustelun tarkoituksena on varmistaa sen mukainen täytäntöönpano ja poistaa vuoden 2011 direktiivin täytäntöönpano ongelmat halutaan ratkaista. Parlamentti on toivonut, että komissio puuttuisi lainsäädännön kautta tekijänoikeuksia koskeviin sääntöihin. Keskustelu on vielä meneillään, kuten tiedätte. Eli komission jäsenet ja komission varapuheenjohtaja keskustelut asioista vielä ja komissio ei vielä lopullista kantaansa määritellyt siihen, kuinka millaisen uskoon tämä paketti muokataan. Se, tätä koskeva päätös tulee tämän vuoden aikana vielä, mutta ei vielä tässä vaiheessa asioita täysin selvillä. Joten lausuntoni on tässä suhteessa tai tämän vuoksi vielä suhteellisen yleisellä tasolla. Mitä tuli niihin ongelmiin, joita jäsenet näkevät vuonna 2011 direktiivin täytäntöönpanossa? Totesin oman asian suhteen komissio on käyttänyt hyvinkin paljon aikaa. Se on tehnyt taloudellisia ja juridisiakin tutkimuksia, joita se voi suostella parlamentille. Olemme havainneet joitakin poikkeuksia koskevia täytäntöönpano-ongelmia sopimuksia räätyyttävistä palveluista. Mikä haluatte, voin näitä syöntää vielä. Kiitoksia ja jälleen kerran anteeksi, että tulin hieman myöhässä. Thank you. Kiitoksia paljon. Haluanko esittelijä mahdollisesti kommentoida? Olkaa hyvä. I'll be exceedingly brief. I'd like to thank the... Erittäin lyhyesti haluaisin kiittää komissiota. Kuten aina, koska ne tiedä ihan aikatauluista tässä paikassa, nyt eh, puheenjohtajuus puheenjohtaja on mennyt eteenpäin reippaasti. Minusta on tärkeää, että pyrimme löytämään kompromisseja. Täällä on muutamat puhuneet näistä kompromisseista ja täällä on kyllä asioita, joissa voidaan päästä eteenpäin 246 esimerkiksi, mutta aikaa on vielä ja toivon, että tulevina päivinä löydämme sanamuodon, joka on hyväksyttävä. Haluaisin kiittää puheenjohtajan jäseniä tästä hyvästä yhteistyöstä. Tästä on ollut paljon apua ja toivon, että se edes auttaa tilannetta myös oikeudellisten asioiden äh, tilannetta silloin, kun 550 tarkistuksesta pitää ryhtyä survomaan kompromisseja. Joten kiitoksia teille ja kiitoksia puheenjohtaja. Nyt siirrymme takaisin kohtaan yhdeksän. Otamme takapakkiestysistellä kyseen lausunnosta, joka liittyy uuteen konsensukseen silloin, kun on kyse työllisyystekin oikeuksien täytäntöönpanosta eu toimintasuunnitelma. Esittelen jälleen kerran Catherine Styler. Tämän suhteen taustalla on omalaten mietintö, jonka on laatinut Välikunnan puheenjohtaja Pavel Svoboda. Hän on toimittaessa esittelijä 39 tarkistusta on jätetty tähän IMKON lausuntoon ja kuusi kompromissitarkistusta on saatu laadittua. Joten nyt tarkastelemme näitä tarkistuksia. Catherine, haluatko sinä aloittaa? Kiitoksia paljon. Tämä on loistava tilaisuus jälleen kerran puhua näistä tarkistuksista minun lausuntooni, joka koskee tiedos- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa ja tätä koskevia ehdotuksia. Sen jälkeen kun edellisen kerran puhuin valiokunnasta, sanoin, että vieraisisin sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa. Suoritin tuon vierailun muistaakseni viikkoa ennen Strasburgia. Aika kuluu kovin nopeasti, en ole tästä aivan varma. Tämä oli erittäin hyödyllinen vierailu, koska näin sitä työtä, jota siellä tehdään täällä tarkkailuelimessä. Pystyn paremmin ymmärtämään tilannetta. Uskoakseni tänä vuonna kun tarkastellaan teos- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon merkitystä Euroopan talouden kannalta, olen lukenut jotakin lukuja, jotka liittyvät työpaikkoihin ja liikevaihtoon. Kaikki kollegat, jotka eivät ole vierailleet paikan päällä tai tutustuneet näihin tietoihin, niin suosittelisin näitä tietoja. Olisi hienoa, mikäli joka vuosi meillä olisi joku tuosta virastosta, joka voisi tulla kertomaan sen tekemästä työstä. Oikeusasioiden valiokunnassakin tämä on erittäin mielenkiintoista joukko meppejä on ilmoittanut halukkuutensa suorittaa tällaisia vierailta käytettämisiä keskusteluita. Mutta palatakseni näihin kompromissitarkistuksiin, niitä on yhteensä kuusi. Jälleen kerran me löydetään hyödynnän koko Strasbourgissa viime viikolla. Tiedän, että jotkut tarkistuksista on sellaisia, joita täytyy vielä työstää. Meillä on vielä aikaa tämä hoitaa ennen ensi viikkoa puhutaan tekijänoikeuksista, niin meillä on vielä aikaa kompromisseja työstää. Alun perin tarkastuksia on 39, niin näistä on laadittu kuusi kompromissia näiden pohjalta. Uskon, että kaikki nämä 39 tarkistuksesta auttoivat tavalla tai toisella ohjaamaan keskustelua, mutta myöskin parantamaan tekstiä. Teksti on hyvin tiukasti rajoitettu pituudeltaan, mutta uskon, että se sisältö, jo me pyrimme IMKOn valiokunnassa on sellainen, että me pyrimme osoittamaan, kuinka tärkeitä teostekijänoikeudet ovat ja pyrimme vahvistamaan sitä työtä, jota komissio tekee. Ja olen ottanut huomioon se, mitä kollegat ovat todenneet. Olisi erittäin hyödyllistä kuulla tässä yhteydessä, mitä sanottavaa komissiolla on kompromisseista ja tämän lausunnon sisällöstä. Ja onko komissio mitään muuta sanottavaa sen osalta? Onko mitään ajantasaistuksia tulossa komission puolelta? Kiitoksia puheenjohtaja. Tiedän, että minä joudun kohta täältä ryntäämään mennäkseni e-kokouksen tai sähköisen kokouksen, jossa keskustellaan norjalaisten listensteinilaisten ja sveitsiläisten kollegoiden kanssa. Kyse on Euroopan talousalueetta koskevasta kokouksesta. Joudun kohta tältä ryntäämään pois, mutta nyt äh, haluaisin mielelläni kuulla kommentteja. Kiitos sitten edustaja Tuun. Kyllä, of... Ähm, puhun nyt varjoesitteli Sabari Ferheinin nimissä. Hän ei päässyt tänään paikalle. Hän lähetti minun sähköpostin ja hän pyysi, että kiittäisin Katrin sinua aivan selkeästi tästä hyvin tasapainoisesta lausunnosta ja erittäin hyvästä yhteistyöstä ETPlle oli tärkeää korostaa sitä, että teollisen tekijänoikeuksien täytäntöpano on keskeitä digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnan kannalta, mutta sen lisäksi se on aivan roolissa, kun halutaan simuloida innovointia, luovuutta, kilpailukykyä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Tämän lisäksi teolliset tekijänoikeusrikkomuusten seuraamuksia on korostettava ja ne olisi välitettävä myös kuluttajille, erityisesti nuoremmalle sukupolvelle, joka usein on tie, ei tiedä näistä seurauksista. Tämän lisäksi EPP teki tarkistuksia, jotka koskevat pk-yrityksiä. PK-yritykset tarvitsevat selkeitä, helposti hallinnoitavia rakenteita koskien oikeuksien täytäntöpanoa. Nämä ovat erittäin tärkeitä PK-yrityksille. Vaihtoehtoisia riidanratkaisun menetelmiä olisi myös suunniteltava Viime varjoesittelyn kokouksessa viime viikolla Strasbourgissa nähtiin, että on olemassa laaja konsensus ryhmien välillä koskien suurinta osaa avainkysymyksiä, niin että joistakin kompromisseista jo voitiin sopia. Joitakin pienempiä muutoksia kompromisseihin on vielä tehtävä, mutta ähm, Sabina Ferhajen on vakuuttunut siitä, että sopimukseen kyllä päästään. Haluaisin edelleen vielä kerran kiittää Katrin Stilleria erittäin hyvästä työstä. Ja haluaisin kiittää häntä ja muita ryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Hän on todella, Sabina Verhaajan on erittäin pahoilla siitä, että ei päästy tänään paikalle. Thank you. Um, so... Kiitoksia. Von Bossut paikalla, mutta Dani, sinä nyt sitten hoidat tämän Anin puolesta. Kaiken näköisiä henkilökuntamuutoksia. Itse asiassa minä olen myös varjona. Eli vaihdetaan tuohon varjoon esittelijän nimi. Kiitoksia puheenjohtaja. Edellisessä kohdassa voin toistaa nämä Antonin kommentit, eli meillä on ollut erittäin hyvät suhteet ja hyvin on saatu työtä tehtyä. Meidän mielestämme ehdottomasti teollisen tekijänoikeuksien varmistaminen on ehdottoman tärkeä luovi, luovissa taiteissa, mutta myös teollisuudessa ja muilla toimialoilla. Joskus se pääsee vähän unohtumaan näissä keskusteluissa, varsinkin sen sijaan, että keskitymme tiettyyn asioihin. Eli tästä pitää olla tietoinen. On olemassa eroja myöskin online ja offline IP-rikkomuksissa. Ja tietysti myös kuluttajien näkemys on toisenlainen monet tunnistavat nämä offline-rikkomukset paljon helpommin ja joskus eivät, kun ollaan online-tilassa. Mutta IP-tunnuksen omistajat ovat kuitenkin samoja. Meidän tulee kuitenkin katsoa tätä täytäntöönpanoa sitten ja mitkä muut näkökulmat vaikuttavat asiaan. Esimerkiksi kun tässä on puutteita, millä tavalla rankaistaan sellaisia, jotka pyrkivät saada sama käyttöönsä sellaista sisältöä, jota muualta eivät voi saada. Itse nämä kompromissit Minusta olemme saaneet olla kovin tyytyväisiä siitä, että toimintasuunnitelmassa olemme ottaneet tämän seuraan rahaa lähestymistavan käyttöön, eli ei tässä mitään pikkutekijöitä jahdata, vaan niitä, jotka ihan isolla mittakaavalla tekevät rahaa. Se on ilahduttavaa nähdä. Ja olemme tyytyväisiä useampiin kompromisseihin. Yksi kohta, jossa olemme skeptisiä, missä olemme huolissamme, on tämä chargeback-kohta. Toisessa osiossa tarjoamme myös omat päätelmämme tuohon konsultaation, joka on käyty ensimmäisessä osassa. Me mielellämme odottelisimme ja katsoisimme, mitkä nuo päätelmät ovat, ja sitten tehdään vasta loppupäätös. Sen lisäksi olemme yleisesti ottaen kovin tyytyväisiä. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitoksia yes, seuraava puhuja. Thank to the Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle. Mekin olemme oikein tyytyväisiä tähän työhön. Ja viime viikkojen varjositellinen kokousten jälkeen varmaankin pääsemme lopulliseen sopimukseen kompromissitarkastusehdotuksista. Yleisesti ottaen melkein kaikki ehdotetut kompromissit ovat myönteisiä, mutta emme voi kaikkia kuitenkaan tukea – Haluaisin tuoda esille yhden, joka koskee näitä merkintöjä verkkosivuilla. Tarkastus 34 tämä koskee tämä on on kuitenkin, jos en usko, että tämän turvamerkinnät voisivat toimia fyysisissä tuotteissa, mutta digitaaliset merkinnät eivät kyllä meitä pitkälle vie. Mutta muilta osin kaikki varmaankin olivat yhtä mieltä, mitä tulee tähän IPR-toimintasuunnitelmaan, eli olisittekin oikeuksien toimintasuunnitelmaan, joten varmaankin ongelmittaminen eteenpäin. And again, now often Guesta kukaan ei ole paikalla, joten Julia sitten vihreistä. Thank you very much once again to the... Kiitoksia jälleen kerran esittelijälle. Uskoakseni olemme hyvin lähellä sopimusta kompromissitarkistuksista. Uskon, että meidän ryhmämme tarkistukset on oikein hyvin otettu huomioon ja ne ovat heijastuneet kompromisseihin. Haluaisin todenteella painottaa sitä, mitä herra Dalton sanoi tietysti tekijänoikeusrikkomuksista ja soveltamisalasta ja komission toimintasuunnitelmasta, jossa keskitytään siihen, että tekijänoikeudet ovat vain yksi osa tätä kokonaista ehdotusta ja suunnitelmaa, jota on laadittu tietysti tekijänoikeuksien suojamiseksi Tässä keskitytään paljon patentteihin, tavaramerkkeihin ja tämän tyyppisiin teollis- kaupallisiin tv tekijänoikeuksiin, loukkaamuksiin. Tämä ajatus on erittäin hyvin heijastunut myöskin tähän lausuntoon, joka nyt on laadittu. Kompromissitarkistuksista sanoisin seuraavaa. Meillä on pienen pieni ongelma pelkästään kompromissin kolme kanssa tästä keskustelun varjastelun kokouksessa, mutta lopulliseen johtopäätökseen emme vielä päässeet. Kyse on siitä, että vedot, vaadittaisiin netissä toimivaa kuluttajien varoitusjärjestelmää. Kuluttajien varoitusjärjestelmä saattaisi, saattaisi tarkoittaa sellaista käytännettä, että mikäli jollekin on ilmoitettu rikkomuksista, niin se menee kolmesta sitten poikki. Ja tässä tulisi seuraamuksia esimerkiksi jos katkaistaisiin, niin kuin joissakin säännöksissä jotka tämän tyypiltään tällaisia kolmesta poikkisäännöksiä on tehty. Muu, mikä tämä hoidetaan kuntoon, siellä varmasti hyväksyä koko tekstin, mutta kaikki kello erittäin tyytyväinen kompromissitarkistuksen siinä muodossa, missä ne nyt on esitetty. Voisin painottaa erästä seikkaa, josta keskustelemme niin ikään varaustyön kokouksessa, ja mikä saattaisi olla kaikille hyödyksi, koska se kysymys tarkistuksesta 30, joka on minun ja kollegoideni esittämä. Tämä liittyy tarpeeseen helposti tunnistaa tietoa sen osalta, kuka on teollistekijänoikeuden haltija. Ja kysymys kuuluu, mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mikäli olemassa fyysinen kirja esimerkiksi, tai tuote, konkreettinen tuote, niin yleensä on tekijän tavaramerkistä, ja, tai jossakin lukee, kuka on oikeudenhaltija, mutta kun on kyse digitaalisesta sisällöstä, näin ei useinkaan ole, koska esimerkiksi mikäli internetissä on kuva, tekijänoikeustieto, toimitetaan erikseen. Se ei ole tässä kuvassa mukana. Yksi tapa parantaa oikeudenhaltijan tunnistettavuutta ja omistajuuden osoitusta olisi se, että metatietoa otettaisiin mukaan. Metatietoa, joka pitäisi sisällään merkinnän oikeudenhaltijasta ja sitten se helpompi myöskin lisenssiasiat hoitaa kuntoon. Mikä tätä tarkistusta koskeva kysymys vielä voitaisiin selventää? suullisen tarkistuksen avulla esimerkiksi, ja se, että metatietoa todellakin saataisiin käyttöön, eikä luotaisi mitään keskitettyä tietokantaa, niin hyvä olisi. Kiitoksia paljon, ja uskon, että hyvin pian tästä päästään kyllä sopuun, sopuratkaisuun. And officially we have an EFDD shadow. Meillä on virallisesti EFDD-varjoesittelijä, mutta hän ei ole kylläkään paikalla. Mm. So does anybody... Eli Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Komissio? Thank you, Chair. Very briefly. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Emme ole nähneet kompromissitarkistuksia, joten en niitä voi kommentoida. Kun kuuntelin täällä jäsenten puheenvuoroja, niin aika laajasti täällä vaikuttaa vallitsevan konsensus. Kuten sanoin, aikaisemmin olimme tyytyväisiä mietintöluonnoksiin ja tarkistuksia, joten nämä vaan parannevat luultavasti pari asiaa ehkä vielä jotka voivat auttaa asiaa. Tarkistus 34 ja nämä merkinnät. Kyllähän tämä voi olla joskus ongelma myös kilpailulainsäädännössä. Tämän haluaisin tuoda jäsenten tietoisuuteen. Tämä ei ole aina aivan selkein ratkaisu. On surullista, että kun kerrotaan ihmisille missä ne, näitä ei to, tietojen tarjolla, se on joskus hyödyllinen ja nythän Stiiler tekee työtä sen eteen, että tietoisuus paranisi, mutta joskus nämä välineet ovat sellaisia, jotka vaikuttavat erittäin hyödyllisiltä, mutta ne voivat olla ongelmisia, ongelmallisia. Saattaa olla, että ymmärsin väärin, mitä aikaisemmin sanottiin tästä toimintasuunnitelmasta. Se kat- ottaa kaikki IPR-rikkomukset ja se keskittyy kaupalliseen skaalan. Komission pyrkimyksenä oli suunnata IPR-rikkomuksia nimenomaan kaupallisiin rikkomuksiin niin, että niitä ennaltaehkäistäisiin. Sitten pk-yrityksistä puhuttiin varmaankin olisi hyvä löytää vaihtoehtoisia sovitella mahdollisuuksia usein usein tietoja voidaan antaa, kun ollaan käsittely on kesken. Kiitoksia tästä, kiitoksia sitten siitä, että muistutitte asiasta. Tuoteturvallisuus ja korvaukset, ne ovat tietysti tärkeitä kommentteja ja olin kovin kiinnostunut siitä, mitä tällä toimialalla oli sanottavana, kun Ohen kävi luona, niin ja samalla on varmistauduttu siitä, että olemme saaneet aikaiseksi kunnollisen menetelmän, jolla näitä rikkomuksia tunnustetaan. Eli ehkäpä tämäkin on järjestö, joka kannattaisi kutsua, kutsua tänne paikalle. Nyt Catherine, annan sinulle puheenvuoron. Uh, the commission uh, shadows. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle, varjoesittelyille ja kollegoilla. Uskon, että komissio osuin Allan kantaan, kun se viittasi pk-yrityksiin ja niiden teollistenkin oikeuksien suojaan. Tämä on erittäin validi argumentti. Tämä liittyy tarkistuksiin, tämä on erittäin tärkeä asia, mutta muutaman päivän kuluttua todennäköisesti Toivottavasti tämä kuusi tarkistusta on saatu kyhettyä kokoon. Kiitän kollegoita yhteistyöstä jälleen kerran. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja sitten kun tähän sisältöön paneutuu, yhtäkkiä huomaa, kuinka tärkeää tämä on ei pelkästään talouden kannalta vaalipiirissä, vaan koko Euroopan unionin kannalta, että nämä asiat hoidetaan kuntoon. Ja tämän asian mittakaava paljastuu vasta sitten, kun työstää tätä asiaa. Vasta tämän työn tekemisen yhteydessä tajusin, kuinka tärkeitä parhaat käytänteet ja kunnon täytäntöönpano ovat. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voidaan tarkastella asioita periaatteella follow the money, katsokaa mihin rahat virtaavat. Ja me nyt myös rikkomuksiin. Kiitoksia kollegoille. Ilomielen kuuntelen vielä kommentteja ensi viikolla ja sitten ensi viikolla myöskin äänestetään. And that concludes today's meeting. Ja näin. Tämän päivän kokouksen loppu huomenna mulla jatketaan kello yhdeksän. Ja silloin keskustellaan T-tipistä. Se ei, väl, sekin varmasti menee ihan aikataulun mukaisesti. Kiitoksia kovasti.